Buonasera. Iniziamo. Hyvää iltapäivää. Aloitamme. Tervetuloa kaikki tähän valiokuntamme kokoukseen. Tänään ja huomenna meillä on hyvin tiivis esityslista, joten aloittakaamme pikemmitä puheita. Aluksi minulla on kerrottavana teille asioita, joista monet valiokunnan jäsenet ovat jo puhuneet. Tämä koskee suullisen kysymyksen esittämismahdollisuutta, joka osoitettaisiin komissiolle koskien vuoden 2009-2010 budjetin tarkistusta. Ja tätä ensimmäistä Tarkistusta ei ole vielä hyväksytty, mutta sen on allekirjoittanut komission puheenjohtaja Barroso, ja tämä on aiheuttanut jo suurta huolta. Ja tällä hetkellä haluan ainoastaan kertoa teille, että huomenna yhdeksältä yhdessä koordinaattoreiden kanssa teemme päätöksen siitä, tehdäkö vai eikö tehdä tätä koskeva suullinen kysymys. huomenna iltapäivällä meillä on seminaari ja näin voimme saada Fisher Bölliltä, joka ei vielä ole tähän ottanut tähän asiakirjaan kantaa, niin hänen mielipiteensä. Mutta varmastikin vaikutus näillä ehdotuksilla on niin suuri, että se aiheuttaa huolta. Katsotaan nyt, mitä huomenna päätämme sitten koordinaattoreiden kanssa. Ja voimme päätyä siihen, että esitämme suullisen kysymyksen komissiolle. Nyt aloitamme sitten valiokuntakokouksemme Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Se astuu voimaan ensimmäinen joulukuuta ja olen tyytyväinen, voidessani tänään aloittaa kokouksen korostamalla, kuinka tärkeää Lissabonin sopimuksen voimanastuminen on maataloudelle ja maaseudun kehitykselle. Olemme tätä korostaneet jo useaan otteeseen. Ja tämä on todella meidän, meille äärimmäisen tärkeää tällä alalla kantaa kaikki vastuu, joka nyt sopimuksen kautta tulee harteillemme. Meidän työmme on entistäkin tärkeämpää ja meidän täytyy nyt ottaa huomioon se, että joulukuun alusta lähtien meillä on samat val- toimivaltuudet kuin ministerineuvostolla, eli meillä on paljon vastuuta kannettavanamme ja tärkeä rooli, jota meidän täytyy yhdessä pystyä toteuttamaan. Ensin hyväksymme pöytäkirjat, jos muita huomioita ei ole niin meillä on pöytäkirjat hyväksyttävinä 12. lokakuuta ja 30. syyskuuta pidetyistä kokouksista ne on hyväksytty. Sitten tämänkin päivän kokous menee internetiin suorana lähetyksenä. Täällä on tulkkaus kaikille kielille. Kiitos tulkeille. Kohta neljä. Keskustelu Euroopan meijeriteollisuusyhdistyksen EDAn kanssa. Se on Euroopan meijeriteollisuusyhdistys, joka edustaa alan edustajien etuja, siis mukana ovat toimielimet, komission neuvosto ja parlamentti ja myös muut, mm, muita kansainvälisiä järjestöjä, yhdistyksiä kuten VTO se toimii niin, että se seuraa tärkeitä asiakokonaisuuksia, terveyskysymyksiä, elintarviketurvallisuutta, markkinoiden hallintaa ja niin edelleen. Ja asioita, jotka liittyvät yhteisen maatalouspolitiikkaan. Ja nyt toivotan tervetulleeksi Werner Bakin. Hän on EDAn puheenjohtaja ja hän kertoo meille yhdistyksen toimista ja siitä, mitä maitoalalla on viime aikoina tapahtunut. Haluamme kuulla hänen ajatuksistaan siitä, kuinka hintavolatiliteettiongelmaan voidaan puuttua. Herra Bock, teille puheenvuoro. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Yes, thank you very much. Mr. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluan kiittää teitä kutsusta tulla edustamaan EDAta meijeriteollisuuden yhdistystä kertomaan Euroopan meijeriteollisuuden näkymistä. Kuten te puheenjohtaja oikein totesitte, EDA on järjestö, joka toimii Brysselissä. Se edustaa meijerialan jalostusteollisuutta ja EU-jäsenvaltioissa ja on yhteydessä näin EU-viranomaisiin. EUn Jalostusteollisuus kattaa liikevaihdon, joka on noin 120 miljardia euroa. Se yhteistyössä mukana on 400 000 työntekijää, yli 90 prosenttia maidosta, joita jalostetaan Euroopassa, muutetaan erityyppisiksi meirituotteiksi yrityksissä, joita EDA juuri edustaa. Meijerisektori ei ole pelkkä elintarvikesektori. Se on toiminut monien vuosisatojen ajan ja on olennainen panos tasapainoiseen terveelliseen äh, ravintoon kansalaisten kohdalla, kun taas, ja sektori vaikuttaa vahvasti sosiaaliseen, taloudelliseen rakenteeseen, erityisesti maaseutualueilla. Puheenjohtaja. meijerimarkkinatilannekertomuksessa kertomuksessa vuodelta 2009, joka esitettiin 22. heinäkuuta tänä vuonna EU-komissio teki sen johtopäätöksen, että meijerimarkkinat ovat heikentyneet dramaattisesti kesästä 2008. Viimeisen kolmen vuoden aikana tosiaankin olemme nähneet, miten markkinat meijerillä ovat kehittyneet, ja tämä on ollut aivan ennennäkemätöntä. Ensinnä 2007-2008 vahva hintojen lasku meirituotteiden kohdalla, kuten voin, rasvattoman maito jauheen kohdalla. Ja tämä johti tietenkin sitten maidon hintaan, joka oli 45 senttiä litralta. Sitten 2008-2009 jälkeen, jälkeenpäin hinnat ovat menneet alas ja ollaan noin 20-25 sentin litrahinnoissa. Ja tämän lisäksi näemme eri EU-maissa, että maidon tuotanto on pysynyt selvästi alle EUn maitokiintiöiden Nämä kehitykset ovat synnyttäneet monenkinlaisia keskusteluita siitä, miten pitäisi toimia EUn meijeripolitiikan yhteydessä. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus 2003 ja terveystarkastus ovat ottaneet käyttöön u- uudistukset, jotka liittyvät ympäristö- ympäristöön, jolla sektori toimii. Päätös lähteä liikkeelle näihin muutoksiin on perustunut sekä EUn sisäisissä keskusteluissa samoin kuin on otettu huomioon maailman kaupan kehitykset. Kaikki uudistetut toimet ovat pyrkineet tuotannon keskittämiseen markkinoiden tilanteeseen edean kohdalla. Viime aikaiset kehitykset markkinoilla, niin kuin tässä mainitsin, eivät ole mikään syy periaatteellisesti muuttaa poliittista lähestymistapaa, niin kuin todettiin 2003 yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä ja terveystarkastuksen yhteydessä. EU on kaikkein tärkein me, meijeri, markkina niin maantieteellisesti kuin, siis anteeksi, kaikkein tärkein alue. Ja maantiede ja ilmasto suosii tuotantoa EU:ssa on laajasti tietoa maidon tuotannosta, meijerialostustoiminnasta, markkinoinnista näin. EU on aivan johtavassa asemassa maailmassa ollut jo monien vuosien ajan ja myös tulevaisuudessa se varmastikin voi toimia kannattavalla tavalla sektorina. Yksi pääpiirteistä Euroopan meijerisektorilla on sen laaja-alainen rakenne joka kattaa koko me, me, meijeriketjun. Vähittäiskauppa saattaa olla pääreitti kuluttajain pöytään, mutta tuotteita löytää tiensä myös muiden reittien kautta. Ja myös raaka-aineet markkinat ovat varsin suuret EU-ssa ja myös muualla. Mitä tulee tarjontapuoleen, meillä on monia pieniä ja suurempia tiloja tiloja, jotka ovat erikoistuneet maidon tuotantoon ja tiloja, jotka tuottavat maitoa ja monia muitakin tuotteita. Jalostusalalla meillä on yhden, yhden tuotteen jalostajia samoin kuin tuottajia, jotka jalostavat moninaisia erilaisia tuotteita. Jotkut jalostajat toimivat alueellisesti, toiset taas toimivat kansallisella tasolla tai jopa kansainvälisesti. Löytyy varmasti va- valtavasti vaihtelua tarjontapuolen eri suhteissa. Vaikkakin suuri kasvava osuus teollisuuden tuotannosta tuottaa korkeasti lisäarvoa, niin huomattava osa omaa vielä tavallaan raaka-aineen erityispiirteitä, tuotteiden, joilla on verta eri, joilla on erityispiirteet ja siellä kilpailu keskittyy hintaan. Tuotteiden kuten maito, maito voi, maito, jauhe, on myös nykyään tällaisia geneerisiä juustotyyppejä muun muassa. Kun arvioidaan raakamaidon hintaa, se on olennaista kilpailulle. Raakamaitoa on yleensä kaikkein suurin kustannuserä. Juuston kohdalla tämä voi olla 80 prosenttiakin tukkuhinnasta. Pitää panna merkille, että jalostajat monissa tapauksissa voivat vain vähän valvoa muita kuin maitokustannuksia, koska kuten energia- tai pakkauskustannukset. Jalostajien mark- marginaalit eivät ole mitenkään taattuja. Tehottomuus on, tehoton toiminta on sanottu pois alalta ja pitäisi panna myös merkille, että viljelijät jotka tuottavat raaka-ainetta, omaavat suuren osan jalostuskapasiteetista osuuskuntiensa kautta. Tälle sektorille niin sanottu yhden koon ratkaisu sopimussuhteessa ketjun yhteydessä ei toimisi. Meidän mielestämme EU ei voi säätää lakeja yhteisiä sopimuksia varten, koko sektoria varten. Tämä oli, olisi tämä ei sopi näihin rakenteisiin yhteen. Mikään yhteinen puite ei voi kunnolla ottaa huomioon erilaisia olosuhteita, jotka vaikuttavat yksittäisiin viljelijöihin ja jalostajiin. Jos EU aloitteet vääristävät markkinoita, kuten sopimuspuoli. Ei ole mitään varmuutta siitä, että jalostajat voivat saada itselleen ylimääräiset kustannukset asekkailtaan. He eivät halua, että EU tulee mukaan määrittelemään esimerkiksi hintoja viljelijöiden ja jalostajien välin. Ja jos minkä, minkä lainen lainsäädäntöinterventio hinnan määrittelyssä tulee luomaan tehottomuutta, eikä sovi markkinasuuntaiseen toimintaympäristöön. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus maitosektorilla, niin hinno, hinnat määritellään hyödykemarkkinoilla. Raaka-aineet ovat niin tärkeitä tila hinnoille, koska ne pystyvät muuttamaan raakamaidon tarjontaa tuotannosta tuotannosta. Ja tämän olemme nähneet tapahtuvan juuri eri maissa 2007-2008 vuosina. Silloin raaka-aineiden hinnat nousivat ja viljelijät eivät enää tuotanut pelkästään maitoa, vaan myös hyödykkeitä ja sitten hinnat laskivat jatkossa. On todisteita siitä, että EU-markkinat raakamaidon kohdalla toimivat tehokkaasti. Näin viljelijät saavat oikean arvon markkinoilla maidolleen ja EDAn kohdalla – meidän mukaisesti ei ollut minkälaisia perusteita sille, että tehtäisiin minkälaisia interventioita raakamaitomarkkinoihin, vaan pitäisi ottaa huomioon se mahdollisuus, että osa, markkinaosallistujille annettaisiin välineitä, jotta pystyvät toimimaan kannattavalla tavalla. Puheenjohtaja EDA on pyytänyt Kookin yliopistoa laatimaan tutkimuksen hintojen vaihtelusta volatiliteetista meidän markkinoilla. Tämä tutkimus esiteltiin EDAan kongressissa viime kuussa se on saatavilla nettisivullamme. Ja vuoteen 2003 hinta, volatiliteetti meijerituotteiden kohdalla on ollut paljon alhaisempaa EU-ssa kuin maailmanmarkkinoilla. Kun ollaan siirtymässä pois meijerimarkkinapolitiikasta YMPn kohdalla, hintavaihtelu tulee olemaan olennainen piirre myös EUn meijerimarkkinoilla. Pääasiassa vaihtelu, vaihtuvuus jossakin määrin on toivottavaa. Näin voidaan toimia markkinoiden kannalla ihanteellisesti. Äärimmäisen suuri volatilite kuitenkin on epätoivottavaa. Sekä liian alhainen tai liian korkea hintaso tulee häiritsemään markkinaolosuhteita kun toimitaan volatiileilla markkinoilla. Tämä vaatii sitä, että käytetään riskinhallintavälineitä, kuten Esimerkiksi over-the-counter-sopimukset, termiinisopimukset, futurit tai muut vakuutustuotteet. Nämä yksityiset välineet eivät vähennä hintavolatiliteettia, mutta rajoittavat ehkä äh, riskiä toimijoiden kohdalla markkinoilla. Vain julkiset välineet voivat heikentää, vähentää hintavaihtelua. EDA onkin pyytänyt EU-komissiota tutkimaan sitä mahdollisuutta, että käyttäisiin käyttöön tällainen interventiojärjestelmä. Se olisi tavallaan suojaverkkona tilanteissa, joissa hinnat ovat erittäin alhaisella tasolla. Ja voitaisiin käyttää strategisia varastoja hyväksi korkeiden hintojen yhteydessä. Näin voitaisiin vähentää epätoivottuja tilanteita hintavaihtelun yhteydessä. Kun ajatellaan tehokkaita markkinoita meijerimarkkinoilla, niin siksi on olennaista, että EU kehittää vakaata, pysyvää politiikkaa 2003 uudistus ja terveystarkistus ovat olleet tällaista politiikkaa. EU täytyy jatkaa tämän suuntaisesti nyt. Mitä EDAhan tulee, pääriski tällä hetkellä löytyvät eri aloitteista jäsenvaltiotasolla, jotka saattavat johtaa jonkinlaiseen uudelleen kansallistamiseen meijeripolitiikan yhteydessä. Ei ole kyse vain markkinainterventiosta, vaan myös pääeroista, mitä tulee suoriin maksupolitiikkoihin maiden välillä. Tämä tulee vähentämään laatua, joka on liittynyt EUn yhtäläisiin mahdollisuuksiin tai tasavertaisiin mahdollisuuksiin toimia. Sitten pitäisi vahvistaa markkinasuuntautumista sektorilla. Tässä tarvitaan erilaisia välineitä, joiden kautta sektori voi toimia uusilla markkinoilla. Ja tässä pyydämme Euroopan komissiolta, että se ottaisi tällaisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja integroisi erilaiset aloitteet eri pääosastoista komissiossa. Esimerkiksi komission tiedonanto maataloustuotteiden laadusta on äärimmäisen tärkeä asiakirja. Olemme tyytyväisiä aloitteesta lisätä tietoisuutta tuotteiden korkeasta laadusta, jota tuotetaan Euroopassa. Ja näin kuluttajat saavat enemmän tietoa tuotantostandardeista, jotka täytämme päivittäisessä työssämme. Erilaiset markkinastandardit, jotka ovat käytössä, sopeutuvat varsin hyvin erityistuotteisiin ja varmistavat yhtäläiset mahdollisuudet toimia Euroopassa. Ja näin varmistamme myös hyvän maineemme viejänä. Minkä, mikä tahansa muutos yksinkertaistamiseksi pitäisi suoritetaan niin, että joustovara säilyy ja pitäisi pyrkiä täyttämään kansainväliset säännöt, kuten esimerkiksi kodeksi. Olemme vakuuttuneita siitä, että vahva pohja EU-lainsäädännössä varmistaa parhaimmalla tavalla kokonaisnäkemyksen seuraamuksista muille sektoreille ja näin voi estää markkinavääristymiä. Puheenjohtaja, toinen lähestymistapa, jolla voimme helpottaa markkinoiden toimintaa, on pitää kiinni siitä, että yhteismarkkinat toimivat hyvin. Lakisääteinen mer- alkuperämaamerkintä tai tilapaikkamerkinnät ovat ristiriidassa tämän ajatuksen kanssa vahvasti. Merituotteissa raaka-aine on peräisin eri alueilta ja vaihtelee saatavuuden mukaan. Tieto, jota annetaan kuluttajille merkintöjen kautta, olisi pikemminkin seka, sekannusta aiheuttava eikä auttaisi niinkään kuluttajaa, kun hän tekee ostopäätöksiä. Kun ajatellaan maantieteellisiä merkintöjä, tämä on hyvä tilaisuus antaa kuluttajille aivan erityistä tietoa tuotteista, samoin kuin voimme auttaa tuotantoaluetta kehittymään kannattavaksi taloudeksi, kun ajatellaan PDO, PGI, tsg merkintöjä Tässä on kolme merkintätapaa, jotka ovat erittäin arvokkaita, ja meidän pitäisi varmistaa, niiden säilyminen ja korostaa niiden merkittävyyttä, jos mahdollista vain. Myös mitä tulee ravintoon, terveyteen, hyvät asetukset merkintöjen kohdalla ja väitteiden kohdalla ovat olennaisia. Nyt keskustelemme ehdotuksesta, Euroopan komission ehdotuksesta asetuksessa, jossa aiheena on elintarviketiedotus kuluttajille. Tämän lisäksi osa täyttä, asetuksen täytäntöönpanosta äh, ravinto- ja terveysväittämien kohdalla keskustelut jatkuvat ravinneprofiileista ja siitä, miten voidaan hyväksyä erilaisia väittämiä. Molempien asetusten kohdalla on olennaisen tärkeää, että meirituotteiden kohdalla pidämme kiinni mahdollisuudesta kertoa terveysaspekteista, jotka liittyvät kyseisiin tuotteisiin. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia tilaisuudesta tulla kertomaan tällä hetkellä tärkeistä kysymyksistä, jotka ovat erityisen tärkeitä meirisektorille. Kiitos. Grazie, grazie mister. Kiitoksia herra Bak. Nyt aloitamme keskustelun. Komission edustaja Rasmussen on paikalla. Joten myöhemmin kysyn myös häneltä, haluaako hän käyttää puheenvuoron. Nyt ensiksi puheenvuoro McGuinnessille. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Back esityksestänne olemme samaa mieltä siitä, että hintavolatiliteetti on todella vakava ongelma, ei pelkästään jalostajille, vaan myös tuottajille. Haluaisinkin kysyä teiltä kommenttia. Mitä ajattelette, miltä tilanne näyttää, kun kiintiöt poistetaan vuonna 2015 ilman eh, tehokkaita markkinatukimekanismeja? Nimittäin tässä on huolenaihe siitä, minkälaisia kom- ehdotuksia komissiolla sitten on, kun kiintiöt poistetaan. Ja vaikka olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää pitäytyä tällä tiellä, poistaa kiintiöt, mutta pitää ehkä keskustella mekanismeista, joita voidaan ottaa sen sijaan käyttöön. Haluaisin lisäksi kommentteja siitä, että me puhumme siitä, että tuottajien pitäisi olla markkinasuuntautuneempia mutta he ehkä suunnittelevat tuotantoa silloin, kun hinnat ovat korkealla ja kuitenkin maito sitten tuotetaan ehkä vasta vuosi sen jälkeen. Siksi on vaikeaa ehkä saada tätä korkeaa hintaa ja he joskus yli, tuot, tuot, tuottavat ylituotantoa ja ampuvat itseään niin sanotusti jalkaan, kun eivät sitten saakaan siitä sitä korkeaa tuottoa. Puhuitte sitten näistä sopimuksista, että komission ei pitäisi olla tässä jalostajien ja tuottajien välikädessä. Mitä harkitsette sitten? Onko tämä vain joku yksityisen tason sopimusmenettely vai mitä muuta? Haluaisin lisäksi vielä viimeiseksi kommentteja siitä, että on ollut kommentteja siitä, että meijeriteollisuus on menossa parempaan suuntaan ja maitoala yleensä, ja että meidän pitäisi vapauttaa ehkä näitä maitokiintiöitä nopeammin. Onko teillä kommentteja tähän? Minua kiinnostaisi, tämä nimittäin minua pelottaisi tällainen liian kunnianhimoinen varastojen vapauttaminen tällaisena aikana, kun tällaisesta kriisistä juuri nyt ollaan selviytymässä. Kiitos. McGuinness. Kiitoksia, McGuinness. Nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä, ja odotamme innolla vastauksia. Sikierski seuraavaksi. Haluaisin kysyä, onko teillä seuraavaa tietoa minkä muotoista omistajuutta on niillä ja yrityksillä, jotka ovat Euroopan meriteollisuusyhdistyksen jäseniä, kuinka monet ovat tällaisia viljelijöiden tai tuottajien osuuskuntia tai yksityisiä yrityksiä. Puhuitte viljelijöiden mahdollisuudesta tai tuottajan mahdollisuudesta vaikuttaa jalostusprosessiin ja että suhteet maanviljelijöiden ja jalostajien välillä – ne ovat sellaisia kuin kuvailitte. Entä ne viljelijät, jotka sitten jalostavat myös itse ja sitten toisaalta niiden suhde näihin suuriin kauppaketjuihin? Sanoitte, että hinnan asettelumekanismit tuottajien ja jalostajien välillä ovat hyvällä tolalla, mutta on mahdotonta löytää tällaista yhden koon järjestelmää tälle hintojen asettelulle. Onko tämä nyt aivan totta? Olen varma, että te olette kuunnelleet viljelijöiden ja tuottajien mielipiteitä näistä asioista. Siksi haluaisinkin kysyä teiltä, mitä jalostajat ajattelevat tästä? Millä keinoilla tuottajat voivat vakauttaa tuotantonsa niin, että tällaista heittelehtimistä ei tapahtuisi, että volatiliteettia voitaisiin vähän vähentää? Mitä tehdä tämän tilanteen vakauttamiseksi. Ja kuten Rova McGuinnesskin kysyi, miten te näette tulevaisuuden? Jatketaanko kiintiöitä vuoden 2015 jälkeen? Miltä kilpailu teistä näyttää Euroopan jalostajien ja sitten maailmanmarkkinoiden jalostajien välillä? Grazie, adesso la parola Albert Dess. Kiitos, seuraavaksi Albert Dess. Ja, vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä raportista, jonka kuulimme. Eihän tämä ollut oikeastaan mitään uutta, vaan tässä todettiin asioita, joita olemme kuulleet jo usean otteeseen, mutta sanoit aivan oikein, ja tähän haluaisinkin puuttua, että ei ole toivottavaa, että hinnat ensin laskevat hyvin matalalle ja sitten nousevat hyvin korkealle, mutta tästä haluaisin kuulla hieman lisää. Minkälaista järjestelmää kuvittelisitte voivamme soveltaa, että tällaiset hinnan heilahtelut voitaisiin estää? Kun olen maaseudulla, niin kuulen usein tuntemiltani viljelijöiltä, että he pohtivat, myös suurissa yrityksissä sitä, että he lopettaisivat maidon tuotannon, jos hinnat pysyvät samalla tasolla pitkään kuin nyt. Ja jos hinta, hinnan heiluttelut, heilahtelut ovat näin suuria, niin silloin ehkä pitäisi pohtia valtion väliintuloa. Tästä voisi ehkä kertoa enemmän. valtio on vuosia tukenut terästeollisuutta. Nyt kuitenkin tuotanto loppui ja terästuotanto äh, siirtyi sieltä Kiinaan ja tämä on vaikuttanut koko Eurooppaan. Ja hinnat ovat teräksen osalta nelinkertaistuneet lyhyessä ajassa. Ja tässä todella ne, jotka terästä tarvitsevat, ovat joutuneet maksamaan pitkän pennin. Eikö ole mahdollista, että elintarvikkeiden osalta voi tapahtua jotakin samankaltaista? Tämän seuraukset olisivat äärimmäisen dramaattiset kuluttajille. Todella toivon, että markkinat korjaavat kulkua, mutta tällaisissa ääritilanteissa tarvitsemme poliittisen toiminnan ja välintulon mahdollisuuksia. Ja sitten toiseksi miltä näyttää tilanne silloin, kun tuotanto ei ole kilpailukykyistä esimerkiksi kaivannaisteollisuudessa ja muualla. Onko teillä tällaisille aloille ehdotuksia? Ja sitten vielä lopuksi toimin vapaaehtoisena suurissa osuuskunnissa siellä maanviljelijöillä on sanavalta, mutta on tilanteita, joissa maitoa tulee jalostettavaksi, mutta kuitenkin toimintaedellytykset eivät ole kaikille samat. Ja meidän täytyy myös selvitä sen kanssa, että maksut tulevat myöhään, jopa 120 päivää myöhään tuottelijoita välitämme eteenpäin. Maatalousministerikin on tutkinut tilannetta. Hän on saanut kuitenkin selville, että Ranskassa maksujen pitää tapahtua 21 päivän kuluessa ja olisin, olisin tyytyväinen siihen, että löydettäisiin yhteiset säännöt sille, että esimerkiksi 20, 30 no, päivää olisi maksujen takaraja. Tämä todella parantaisi meidän asemaamme markkinoilla. Ehkä meidän pitäisi ponnistella tällaisten yhteisten sääntöjen suuntaan Euroopan markkinoilla. Grazie Albert. La parola... Kiitos Albert. Seuraavaksi Anjo. Prego. Thank you, Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä puhujalta siitä, miten tukitasojen muutos äh, vastaanotetaan VTOssa, jos interventiohintoja nostetaan tasolle, josta, joka olisi kannattava maidon tuotantoon, sitten tulee ylijäämiä, jotka sitten kaadetaan maailmanmarkkinoille. Mitä VTO sanoisi tästä? Kiitän. Grazie, Mr. Dodds. Kiitos. Seuraavaksi Dodds. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on tärkeä asia meidän käsitellä, nimittäin hintavolatiliteetti. Tulen Pohjois-Irlannista hintavaihtelu meijerisektorilla on huomattavalla tavalla vaikuttanut viimeaikaisiin tapahtumiin. Siellä Pohjois-Irlannissa vain pieni osuus tuotannosta, maitotuotannosta jo päätyy markkinoille. Suurin osa maidosta tuotetaan maito jauheeksi. Siksi maailmanmarkkinoiden volatiliteetti on huomattavallakin tavalla vaikuttanut ja aivan erityisesti johtuen 2007 laajentumista johtuen ja rahoituslan kriisistä johtuen monet viljelijät ovat joutuneet ongelmiin. Kuten muutkin, minuakin kiinnostaisin nähdä tai saada tietää, miten haluatte käyttää markkinavälineitä molemmin puolin, molemmissa päissä tässä spektriä, mitä tulee hintojen vaihteluihin maidon kohdalla. Sitten toinen kommentti. Viime päivänä on tuli varsin selväksi, nimittäin teollisuus, teollisuuden toimesta Iranissa, nimittäin hin, maidon hinta on noussut ja monet ovat tyytyväisiä. Ei haluta tässä liikaa eritellä, mutta suurin osa tästä johtuu alhaisesta tuotannon tasosta ja tarjonnan puutteesta. Monet teollisuudessa ovat todenneet, että kommi hintojen nousu aiheuttaa sen, että tuotteita tulee jälleen markkinoille. Tämä epävakauttaa markkinoita ja haluaisin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni ja vedota komissioon, että se pohtisi vakavissaan kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät viimeaikaisiin hinnanlaskuihin eikä vaaran, anteeksi, hinnan nousuihin eikä vaarantaisi markkinoiden vakautta lyhyen aikavälin toimilla. Látönföld. Eh, köszönöm, elnök úr. A, az Európai Parlament állásfoglalásában... Euroopan parlamentti päätöslauselmassaan pyysi Euroopan komissiolta tarkastusta, jossa arvioidaan kauppaketjujen vaikutusta hintoihin koska maidon hinnat ovat laskeneet, mutta kuitenkaan kuluttajat eivät ole hyötyneet tästä, koska supermarketeissa marketeissa hinnat eivät ole laskeneet. Tällä ei ole siis vaikutusta pelkästään tuottajiin, vaan myös jalostajiin. Tästä kysymyksestä ette puhuneet, siksi haluaisin kuulla mielipiteenne, mitä Euroopan komission pitäisi tehdä tässä asiassa ja miten te voisitte auttaa Euroopan komissiota tässä tehtävässä. Kysyn tätä sen vuoksi, että neuvotteluissa kauppaketjujen kanssa te ja teidän eh, jäsenenne eh, nimenomaan neuvottelette. Martin Hausling. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Nyt kun kuulin tämän esityksen, Minusta tuntuu siltä, että maailma onkin yhtäkkiä kunnossa. Sanoit, että markkinat toimivat, ei tarvita mitään interventioita ja kaikilla on turvattu tulo. Mutta se nyt ei kyllä riitä että turvattuun tuloon, jos maidon hinta on nyt litralta noussut pari kolme senttiä. Ja tässä puhuttiin ehkä nyt enemmän teidän omasta näkökulmastanne. Te torjuitte sen, että käytettäisiin entistä enemmän paikallisia ja alueellisia laatumerkintöjä. Miksi ette kannata niitä? On selvää, että kuluttajat haluavat alueellisuutta Tätä, tätä pitäisi hyödyntää mielestäni. Ja sitten kysymys. Sitten kun maitokiintiö säännökset eivät ole enää voimassa, niin kuka sitten säätelee tilannetta? Eihän viljelijät sitten voi enää tuottaa maitoa haluamiaan määriä myöskään silloin. Ja viimeinen kysymys. Onko totta, että 7 prosenttia on määrä, jota, jota kaupitellaan maailman markkinoilla vai onko tämä luku kasvanut? Bene. Grazie Martin. Kiitos Martin. Seuraavaksi Luis Capula Santos. Presidente, eu também quero agradecer a comunicação que acaba de nos ser apresentada. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää herra Blokkia hänen esittämästään kommentista. Herra Blokkia tästä kommentista se kuvaa selvästi teollisuuden kantaa ja luonnollisesti meidän velvollisuutemme on kuunnella tällaisia järkeviä argumentteja, joissa puolustetaan sektorin, jalostussektorin etuja. Mutta näin ei tapahdu minä tahansa hetkenä, vaan kriisin aikana, jolloin suuri osa Euroopan tuottajista ovat valtavien ongelmien äärellä, koska malli, joka sopii teollisuudelle, ei välttämättä sovi tuottajille – järjestelmä voi toimia kunnolla vain, jos kaikki siitä hyötyvät. Ja minun kysymykseni on seuraava. Minulla on sellainen vaikutelma, että teollisuus puoltaa sitä, että jatketaan liberaalia markkinalogiikkaa, jota komissio tähän mennessä on seurannut ja itse asiassa on johtanut tähän suureen jakoon eurooppalaisessa tilanteessa, kun puhumme vaikka terveystarkastuksesta. Tämä oli asia, joka juuri, eriten, juuri jakoi parlamenttia myös. Kaikkein eniten oli erilaisia näkemyksiä liberaalista markkinalogiikasta, jota tässä on sovellettu. Ja lisäksi sain kuulla tässä arvokkaalta vierailtamme, että hän puoltaa jonkinlaista interventio- tai turvaverkkomekanismia. Hän puhui interventiomekanismin puolesta. Sitä kautta voitaisiin taistella hintavaihteluita vastaan. Voisitteko antaa hiukan yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mitä tällä tarkoitatte? Onko tämä turvaverkko jonkinlainen interventiomekanismi vai onko se vain taso, jonka alle alla tuottajat eivät enää pysty tulemaan toimeen ollenkaan. Haluaisin siis enemmän tietoja tästä ajatuksestanne. Siis mm, minkälaisia mekanismeja teillä on mielessä, kun puhutte tästä liberaalista markkinakonseptista, jonka haluaisin että meidän hyväksyvän, koska mehän saamme kohta enemmän toimivaltuuksia toimia maatalouden alalla. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraava puhuja. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, oletan, että tulevaisuudessa ma- maidon tuotannon täytyy olla vastaisuudessa markkinasuuntautuneisempaa kuin nyt. Ja sitten toiseksi, kollegat jo tästä puhuivatkin, puhutaan hintojen heilahteluista ja markkinaheilahteluista kuinka oikeilla sopimussuhteilla voitaisiin vastata näihin heilahteluihin. Jos hinta on huono ja alhainen, silloin kysyntä ehkä kasvaa. Voitaisinko tähän puuttua jotenkin sopimusehdoin? Saksassa puhutaan tätä kautta eri hintatasoista. Ja siitä, jos on yli tuotantoa, niin silloin hinta olisi eri kuin perustuotannolle. Ja sitten, miten suhtaudutte kysymykseen siitä, missä ja miten tulevaisuudessa, ja puhun tässä nyt siis maitokiintiöiden jälkeisestä ajasta, niin kuinka politiikon, politiikan tulisi puuttua peliin ja missä taas ei? Eli milloin sanotaan, että tässä maito markkinat muotoutuvat itsestään ja mistä taas eteenpäin tarvitaan politiikan välintuloa. Kostinger. Kostinger. Kiitos sitten Kostinger. Danke vor allem auch für den Bericht. Sie haben ja... Kiitoksia. Kiitos tästä raportista. Sanoitte, että tilanne on vielä hyvä. On nyt hyvä maidon tuotannolle Euroopassa, mutta on kuitenkin heikommassa asemassa olevia, kuten vuoristoalueet. Maitoalasta riippuu suuri määrä työpaikkoja ja miten näette juuri, että näillä heikommilla alueilla pystytään jatkossakin pitämään kiinni kilpailukyvystä. Sanoitte, että jossakin kiintiöihin asti ei päästä. Minkälaisia keinoja markkinoiden elvyttämiseen sitten voisi olla ja minkälaisia innovatiivisia tuotteita näette mahdollisina? Grazie, José Bové. Oui, uh... José Bové. Kiitos puheenjohtaja. Halusin tässä käyttää puheenvuoroa niistä aiheista, joista teollisuusvaliokunta asiakirjassaan kirjoittaa kappaleessaan mm, maatalous- ja elintarviketuotannosta sivulla neljä asiakirjassa, että todellinen ongelma tänä päivänä tälle teollisuuden alalle on raaka-aineiden liian korkeat hinnat, jos haluaa olla kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla. Tämä on todellinen kysymys meille. Jos vuonna 2009 raaka-aineiden hinta on vielä liian kallis teollisuudelle, niin toinen samansuuntainen elementti löytyy vuoden 2009 osavuosikertomuksesta Danonelta, joka on Euroopan yksi suurimmista maitoalan yrityksistä, meriteollisuusyrityksistä. Siellä ensimmäisellä vuosineljänneksellä voitot Voittoja on kerätty, koska raaka-aineiden hinta, hinnat ovat olleet alimmi, historiallisesti alimmillaan. Eli tässä on täydellinen ristiriita. Yhtäältä meillä on teollisuus, joka haluaa painaa hintoja alas, ja toisaalta meillä on sitten nämä maanviljelijät ja maidontuottajat, jotka eivät pysty katsomaan, kattamaan kustannuksiaan, ja jotka ovat sitten joutuneet lähtemään mieltään osoittamaan kaduille. Meillä ei kohta ole Euroopassa maitoa, jos me emme mahdollista sitä, että tuottajat voivat kattaa kustannuksensa ja että heille maksetaan näiden kustannusten pohjalta hintaa. Ensimmäinen kysymys. Suositteko te sellaisia tuotannon hallintakeinoja, jotta tässä syntyy jonkinlainen tasapaino kysynnän ja tarjonnan välillä, koska nehän muodostavat hinnan ensinnäkin. Sitten toiseksi, voitteko suostua siihen, että voitaisiin eh, tuottajien ja toisaalta jalosteen teollisuuden välillä eh, sopia perushinnasta, jonka on katettava tuotantokustannukset, jonka mukaisesti sitten tuottajat tuottavat tätä maitoa. Ja sitten vielä pieni kommentti, joka on niin kuin ulkopuolinen kommentti eh, liittyen yhteen toiseen keskusteluun – Tämä on pieni sivuraide keskustelussa, mutta kuitenkin tärkeä tässä. Vuohenmaitoa se vuohenmaito on nyt kriisissä Ranskassa ja Italiassa hyvin erilaista syistä, mutta kuitenkin. Ja nyt vuohenmaidon tuottajat ovat samassa tilanteessa kuin lehmänmaidon tuottajat ja vetoan nyt tässä tähän istuntosalin edustajiin, voisimmeko me tukea näitä tuottajia, on sitten kyseessä tuottajat Italian, Kreikan tai Ranskan alueella samantyyppisillä toimilla kuin tuimme lehmänmaidon tuottajia, jotta he pääsivät tästä kriisitilanteesta. Tämä oli lisätieto vain tähän tilanteeseen, mutta todella kriisi on syvä ja vaikea. Kiitos. Lene Schmidt, siellä parola. Seuraavaksi Smith. Thank you, President. I, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti, koska en halua toistaa jo sanottua, mutta korostaisin kuitenkin kiinnostustani niin näihin vasta- kysymyksiin ja vastauksiin, joita Guinness esitti. Tämä on erittäin tärkeää ajatellen politiikamme jatkoa, mutta tarttuisin yhteen kohtaan aivan erityisesti, nimittäin EDAn asenne lakisääteisiin merkittyä. Tämä on hiukan omituista minun mielestäni. En ole aivan vakuuttunut siitä, kun puhuitte primaarituottajien edusta. Viljelijät Skotlannissa pitävät tärkeänä lakisääteistä alkuperämerkintää, koska tämän kuluttajat haluavat saada, sen he haluavat kuulla. Ja seuraava kohta esityslistallakin käsittelee EUn e laatustrategiaa ja alkuperä on tässä erittäin olennaisessa roolissa, joten ehkä voisitte hiukan kertoa, puhutteko oman edu- järjestystänne nimissä eikä niinkään tuotteiden puolesta ja ehkä tätä kannattaisi korostaa politiikan osalta tässä valiokunnassa. Grazie, Mrs. Smith. Halves. Kiitos. Sitten Halves. Muito obrigado, Sr. Beck. Ehm, Kiitos, herra Bock. Me uskomme, että Puhuitte hyvin hintavolatiliteetista, mutta jätitte pois esityksestänne yhden, yhtä toisen, yhtä tärkeän asian. Se suuri muutos voiton jaossa koko tuotantoketjun pituudelta. Tuotantohinnat ja kuluttajahinnat laskivat, mutta tuottajahinnat, siis laskivat, mutta kuluttajien maksama hinta maitotuotteista pysyi ennallaan. Se on muuttanut koko tämän alan näkymiä, eikä se oli hyödyttänyt tuottajia lainkaan. Herra Bokkon san- sanoi, että markkinat toimivat hyvin. Uskoisiko hän näin, jos tuottajien kannalta asiaa ajatellaan? eikä ajatella pelkästään jalostusteollisuutta, mihin meijeriteollisuus tietenkin kuuluu. Tässä täytyy olla jonkinlaisia sopimuksia muiden, eh, eli maidon tuottajien kanssa markkinoilla. Meillä täytyy olla jonkinlaista eh, voitonjakoa ja vakautusta koko sektorin alueella. Ja mielestäni herra Bokinista mallissa tätä ei sallita. Kiitos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, ja mam kilka pytań, ale też... E, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on muutamia kommentteja ja muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin haluaisin laajempaa keskustelua meriteollisuuden kriisistä, ei pelkästään, että katsoisimme markkinamekanismeja ja kiintiöitä, vaan myös investointeja, joita sektorille on tehty viime vuosina. Sillä investoinnit ovat vähenneet, mutta haluaisin nähdä kilpailukykyisemmän äh, teollisuuden. Siksi haluaisin kuulla teidän mielipiteenne, millä tasolla investoinnit ovat olleet ja onko investoinneilla ollut myönteinen vaikutus koko sektoriin ja toimiiko tämä sektori nyt näiden investointien mm, vuoksi paremmin kun meriteollisuudella meni paremmin aikanaan, monet EU-maat investoivat lisätuotantoon, ja onhan mahdollista, että tämä on yksi niistä syistä, jotka johtivat myöhemmin sitten tähän kriisiin, jossa nyt olemme. Onko tämä teidän näkemyksenne? Ja haluaisin myös kysyä, oletteko tilanneet minkälaisia tutkimuksia siitä, minkä tyyppistä tukea tarvitaan tulevina vuosina. En puhu pelkästään mm, vientituista, vaan myös investoinneista. Investointeja voidaan yhteisrahoista EUn kanssa valtion tukien lisäksi. Sitten haluaisin palata sellaiseen aiheeseen, jonka kollegat jo mainitsivat. Vuosi 2008 oli pahin kriisivuosi. Yritykset liittyivät, muodostivat yrityksiä. Maksetaanko nyt jonkinlaisia osinkoja ja menevätkö ne investointeihin sitten puolestaan? Ja haluaisin myös tietää, millä tasolla voitot ovat ja ketkä nämä voitot sitten käärivät. Grazie. Danten. Oui. Merci, Monsieur le Président. Deux, deux questions. Kaksi kysymystä puheenjohtaja. Maidon tuotanto on tuotanto, joka on kaikkein haavoittavaisimpia aloja ja juuri tämän takia julkista politiikkaa tarvitaan ja pitää keskittääkin usein, usein maidon tuotanton alueille, joilla maidon tuotannon hinta on vähäisempää. Mitä te odotatte yhteisöltä? Miten sovitaan nämä kaksi ongelmaa yhteen? Ja toinen kysymys, varsin pitkään maitojauhe on markkinoiden sääntelyn alaista toimintaa. Te olette juuri investoineetkin paljon tämän tuotteen säilyttämiseksi teidän alanne on, investoiko se vielä tälläkin hetkellä tutkimukseen, miten voidaan käyttää maidon ja maitojauheen ylijäämiä muuhun kuin elintarviketuotantoon, kun viittaa näihin sopimuksiin, joita olette tehneet tuottajien kanssa. Euh, oui, euh, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Koska kerran EU-ssa ollaan eikä missään Neuvostoliitossa, niin minun on hiukan vaikea määritellä tuotannon hintoja ja kuluttajahintoja yksityiskohtaisesti täältä Brysselistä käsin. Toivonkin, että olemme tästä samaa mieltä. Omassa maassa ainakin voin todeta, että silloin kun on osuuskuntia, osuuskuntia, niin kuin Luxemburgissa on, niin silloin tuottajat, jotka tuottavat näille osuuskunnille, saavat paremman palkan tuo- toiminnastaan kuin ne, jotka vievät Saksaan jonkin meijerin jotkut ovat näin tehneet hylänneet tämän uskonnon Luxemburgin kulut saavansa paremman hinnan Saksasta, niin kuin olikin jonkin aikaa. Tämä oli isku osuuskunnille, mutta nyt se toimii varsin elinvoimaisena sektorina ja nämä tuottajat saavat paremman palkkion, paremman korvauksen. Uskon, että kaikissa jäsenvaltioissa tuottajat ovat tietysti vapaita. He voivat järjestäytyä tältä tavalla tai ei, mutta heillä on enemmän markkinavaltaa, jos näin toimivat. Uskon, että meidän tämän kriisin yhteydessä, joka edelleenkin jatkuu, pitäisi käyttää kaikkia mahdollisia markkinavälineitä hyväksi, joita meillä onneksi vielä on. Onneksi olemme ne säilyttäneet. Rova Fischer-Böll halusi ne kaikki lopettaa, mitä tulee interventioon, korvauksiin ja muihin toimiin. Mielestäni niitä pitää nyt käyttää järkevällä tavalla tässä tilanteessa. Ja jos hinnat viime aikoina ovat hiukan nousseet, onneksi, niin tässä tilanteessa pitäisi toimia niin, että komissio pysyy takalla eikä myy tällä hetkellä varastojen markkinoille, koska varmastikin täytyy vielä odottaa hiukan aikaa, ettei uudestaan jouduta vaarantamaan hintojen elpymistä. Uskon myös, että meidän pitää jatkaa kansallisia toimenpiteitä ja eurooppalaisia toimia, joihin on ryhdytty, jotta lyhyellä aikavälillä tuottajat selviytyisivät tästä kriisistä. Eri maat ovat ryhtyneet erilaisiin toimenpiteisiin oma maani myös, ja varmastikin pitäisi huolella käyttää näitä 280 miljardia euroa maitorahastossa, jotta todellakin vaikuttaisi tilanteen, vaikka tämä nyt on tavallaan pisaran meressä. Tavallaan pisara, niin kuin pisara kuumalla kivellä haihtuu nopeasti, mutta parempi pisarakin kuin ei yhtikäs mitään. Ja ehkä komissio voisi, jos se tarkistaa laatikon pohjaa, niin ehkäpä sieltä voisi vielä löytyä muitakin keinoja Muistan silloin, kun pelastettiin Galileo-ohjelma, siinä käytettiin maatalousbudjetin ylijäämää. Ehkä tässä tilanteessa voitaisiin tarkastaa, löytyykö enemmän varoja noin 500-600 miljoonaa euroa vielä tuolta me pyytäneet. Mitä tulee sitten kiintiöihin? Ikävä kyllä tuottajat ovat jakaantuneita. Pitääkö kiintiöt poistaa vai pitääkö ne säilyttää? Jos heille vain sopisi, niin minä olen sitä mieltä, että pitäisi miettiä, onko se jotenkin haitallista, että halutaan poistaa kiintiöt tilan, tässä tilanteessa, jos nyt ollaan. Tiedän, että päätös on tehty, mutta ainahan voi muuttaa, kumota tehdyn päätöksen, päätöksen, joka on tehty sellaisessa tilanteessa, joka on ollut aivan erilainen kuin uusi tilanne, joka jatkossa on syntynyt uskon, että suuri osa tuottajista puoltaisi sitä, että vuoden 2015 jälkeenkin säilyttäisiin kiintiöt. Mielestäni tämä ehkä sopisi tämänhetkiseen tilanteeseenkin, koska me emme tiedä, miten kiintiöiden poistaminen tulee vaikuttamaan tilojen säilymiseen olen sitä mieltä, että kaikki pitää tehdä, jotta säilytetään sopiva tilaverkosto monistakin syistä. EU-ssa ja sen kaikissa jäsenvaltioissa. Tehän tiedätte, kun puuttuu yhteistä maatalouspolitiikkaa, se tulee maksamaan paljon enemmän yhteiskunnalle kuin tämä maatalouspolitiikka. Tämä pitää tosiaankin ymmärtää, koska sosiaaliset, taloudelliset, ympäristölliset seuraukset siitä, että puuttuu sopiva viljelykanta alueillamme tulee maksamaan meille erittäin paljon. Joten mielestäni pitäisi nyt hiukan miettiä, voitaisiinko ryhtyä sellaisiin toimiin, joita tässä esittelin. Näin pitäisi ehdottomasti tehdä. Kiitos. Grazie. Grazie. Ora... Kiitos. Nyt suljen puhuja listan ja viimeisen täällä on Charles Kiitos. Minä yritän puhua hyvin lyhyesti. Ensinnä haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä yhdestä asiasta, yhden yhdestä asiasta Rova Lullingin kanssa. Nimittäin se, että usko, että Brysselissä voidaan päättää maitotuotteiden hinnat ja että se olisi ratkaisu, ei. Se hyödyttäisi ainoastaan tuottajia, koska täällä ei kukaan puhu kuluttajien puolesta. Jos hinnat määrätään Brysselissä, se tarkoittaa sitä, että veronmaksajat maksavat kahteen kertaan maitonsa. Ensinnä myönnetään tukea tuottajille ja sitten maksetaan vielä korkeinta hintoja, kuluttajahintoja kaupoissa maidosta ja maitotuotteista. Minulla on nyt kysymys Edalle, tälle Euroopan meijeriteollisuusyhdistykselle. Mitä te teette lisätäksenne avoimuutta hintojen osalta? Nimittäin nyt elämme kriisin aikoja. Maito maksaa paljon, se on kallista kuluttajille kaupoissa. Täytyisi löytää ratkaisu. Mitä te voisitte tehdä, jotta olisi kuluttajille paremmin läpinäkyvät hinnat ja hintojen asettelu. Kiitos. Reimers ja Krista. Reimers on pyytänyt vielä puheenvuoroa. On Kiitoksia. Täällä onkin esitetty jo paljon kysymyksiä, mutta minua kiinnostaisi, ovatko EDAN yritykset tyytyväisiä tähän nykyrakenteeseen, mikä rakenne on teidän mielestänne ihanteellinen ja minkälainen maitostrategia tulevaisuudessa tulee olemaan? Onko teillä yhteinen linja? Bene. Mr. Book, avuto... No niin, herra Buck, kysymyksiä ja pohdintoja tuli paljon. Ehkä joku kysymyksistä saattoi mennä myös EDAn toiminnan ulkopuolelle, mutta odotamme nyt innolla, mitä vastauksia teiltä saamme. Ja sen jälkeen annan puheenvuoron herra Rasmussenille. Yes, uh, thank you for Mr. Chairman. I will try to... Kiitos puheenjohtaja. Yritän vastata kysymyksiin, joita esitettiin parhaan kykyni mukaan ja etukäteen pyydän anteeksi, jos olen unohtanut jotain tai jos ohitan jotkut kysymykset. Niitä tuli niin paljon. Ensin haluaisin sanoa jotain liittyen siihen, mitä teimme vuonna 2003 ja sitten terveystarkastuksesta muutama sana, koska tämähän on se tosiasia, jonka kanssa elämme. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus 2003. Äh, vähensimme interventiohintoja 15 prosenttia ja se kompensoitiin sitten tällä tasauspalkkiolla, joka oli 3,5 senttiä per litra. Kiintiöjärjestelmä päättyy vuonna 2015 eikä EU:ssa ole enemmistöä sen jatkamiselle. Terveystarkastussopimuksessa sovimme siitä, että asteittain nostettaisiin tuotantoa, jotta meillä olisi tällainen pehmeä lasku. Nämä ovat nyt ne olosuhteet tällä hetkellä ja Euroopan meijeriteollisuusyhdistyksenä me olemme hyväksyneet myös nämä päätökset. Pidemmällä tähtäimellä markkinanäkymistä kaikki raportit kertovat, että pitkällä tähtäimellä kysyntä tulee kasvamaan enemmän kuin tuotanto maailmanlaajuisesti, erityisesti kehittyneissä maissa pitkällä tähtäimellä siis maailmanlaajuisesti. Tilanne ei ole niinkään huono. Euroopan tuotannosta 8-9 prosenttia vuosittain viedään kolmansiin maihin. Ja sitten kysymys liittyen siihen, millä käydään kauppaa maailmanmarkkinoilla, niin 4-5 prosenttia maailman tuotannosta on kaupan maailmanmarkkinoilla. Eli pitkän tähtäimen näkymät eivät ole huonot lainkaan. Valitettavasti nyt kun näimme tämän aallonpohjan elosyyskuussa, onneksi hinnat ovat nyt nousussa mutta täytyy olla rehellinen kuitenkin. Markkinatilanne on edelleenkin hyvin hauras. Ja näkemyksemme mukaan Euroopan komission ei pitäisi nopeasti vapauttaa interventiovarastoja markkinoille, koska muuten tasapaino häiriy, häirintyy. markkinasuuntautuneemman meijeriteollisuuden alalla, josta sopimme tietenkin, volatiliteetti on yksi sen ominaisuuksista enemmän kuin aikaisemmin. Ja jossain määrin hintavolatiliteetti on aivan normaali ilmiö markkinoilla, mutta toisaalta tällainen äärimmäinen hintojen heittely on sellaista, että me, se ei ole haluttavaa sekä tämä korkeiden hintojen volatiliteetti että matalien hintojen volatiliteetti myös niiden korkeiden hintojen alalla, koska se voisi joht- ne voisivat johtaa raakamaidon hinnan nousuun. Kuitenkin olemme nähneet vuonna 2008, että näillä korkeilla hinnoilla menetimme paljon E, muille kuin meriteollisuuden markkinoille. Menetimme asiakkaita paljon. Monet asiakkaat siirtyivät muihin proteiinilähteisiin, eli muihin rasvanlähteisiin kuin maitorasvaan. Eli myöskin nämä korkeat hinnat voivat haitata markkinoiden tasapainoa. Tällaisilla mar- markkinoilla, joilla riski, joilla hintavolatiliteetti on voimakasta. Voidaan käyttää erilaisia terminejä, eh, erilaisia sopimusmalleja, joita voidaan käyttää eh, meijerien ja tuottajien välillä, mutta ne eivät vähennä hintavolatiliteettia sinänsä. Ne rajoittavat vain sen riskejä, sen, eh, tämän hintavolatiliteetin riskiä markkinoiden operaattoreille. Ja näitä sopimuksia voidaan käyttää vapaaehtoiselta pohjalta. Meidän näkemyksemme mukaan, jos katsomme EUn meripolitiikkaa vuodesta 2013 eteenpäin, olemme sitä mieltä, että julkisilla instrumenteilla voitaisiin vähentää hintavolatiliteettia ja meidän näkemyksen mukaan, jos haluamme luoda tällaisen tietyn turvaverkkotason, jossa hinnat ovat, jos hinnat ovat hyvin alhaiset, silloin voidaan harkita interventiojärjestelmää. Eh, nythän on jonkinlainen eh, interventiomekanismi esimerkiksi mm, voille ja eh, maitojauheelle. Ja sitten voitaisiin käyttää tällaista turvaverkkoa, mutta myös tilanteissa, joissa hinta on korkealla. Julkinen, julkisia instrumentteja voidaan käyttää ja tätä voidaan harjoittaa strategisella varastojen hallinnalla. Tiedämme, että korkeiden hintojen vallitessa vain muutamat viimeiset kilot tai tonnit määrittelevät sen viimeisimmän korkean hinnan. Voisi siis ajatella, että tällaisessa tilanteessa EU-komissio voisi markkinoiden hallinnan nimissä ehkä vapauttaa interventiovarastoista jotain. Tarvitaan siis tällaista strategista varastojen hallintaa. Ja jos kysytte meiltä markkinoiden hallinnasta, niin tämä olisi ajatuksemme siitä, miten vakauttaa markkinoita. Toinen kysymys liittyen sitten yritysten omistajuuteen eh, meriteollisuusyhdistyksen sisällä EU-ssa 50 prosenttia jalostusteollisuudesta on osuuskuntien käsissä ja toiset 50 prosenttia on eh, yksityisten yritysten käsissä. Mitä tulee sitten näiden sopimus, näihin sopimussuhteisiin, tuottajien ja meijerien välillä. Vaikka 50 prosenttia jalostusteollisuudesta on osuuskuntien käsissä, niin voi olla kaiken tyyppisiä suhteita meijerien ja tuottajien välillä ja erilaisia sopimusmalleja, mutta meidän näkemyksemme mukaan nämä sopimukset ovat vapa- niiden tulisi olla vapaaehtoisia luonteeltaan. Tällä hetkellä joudumme toimimaan markkinasuuntautuneemmassa tilanteessa. Ja jos EU-komissio sitten säätäisi lakeja, jotta eh, niin, että voitaisiin vaikuttaa eh, hintoihin, volyymeihin, näihin sopimuksiin, sopimusten tekoon teollisuuden ja tuottajien välillä. Se on kysymys. Meidän mielestämme komission ei pitäisi tehdä näin, mutta näin voi olla. Sitten kysyttiin VTOn ja meijeriteollisuuden tukemisen äh, välistä yhteydestä. Tiedämme, että VTOssa on nyt, VTO-neuvotteluissa on ehdotus pöydällä ja viimeisin ehdotus Euroopan unionin puolelta näissä neuvotteluissa on se enimmäismäärä, mitä me voimme tehdä, tai sen pitäisi olla se enimmäismäärä, mitä voimme saada aikaan. Mielestämme EU on tehnyt riittävästi, joskus se on tehnyt liikaa, ja nyt on sitten toisen eh, neuvotteluosapuolen tai toisten neuvotteluosapuolten ja alojen eh, käsissä saada aikaan sopimus. Ei pitää, pidä unohtua, että kyllä puollamme VTO-tasoista sopimusta, koska meidänhän on vietävä, kuten sanoin, noin 8-9 prosenttia koko tuotannosta Euroopasta kolmansiin maihin. Jos me emme vie näitä määriä kolmansiin maihin. Siinä tapauksessa meidän olisi pienennettävä tuotantoamme samalla prosenttimäärällä Euroopassa. Uh, one of your members uh, uh... Joku täällä kysyi, että voisiko komissio tutkia tilannetta kauppojen, kauppaketjujen kan- kanssa ja mitä pitäisi tehdä tai mitä ajattelette Euroopan komission ehdotuksesta tästä aiheesta puheenjohtaja rehellisesti sanottuna eh, kilpailutilanne on tiukka meijerien välillä ja meillä on myös vähittäismyynnissä kova kilpailutilanne tiukkoja neuvotteluja käydään myös meijerien ja vähittäiskaupan välillä. Tämä on tämänhetkinen tilanne ja se mitä me voimme nähdä on vuoden 2007 ja 2008 jälkeen, että markkinoilla markkinat ovat yhä kilpailumpia. Niillä kilpaillaan kovemmin kuin aikaisemmin. Tietenkin Euroopan komissio voi tarkastella tilannetta – suhteita, marginaaleja, sopimuksia teollisuuden ja vähittäiskaupan välillä. Mutta, miksipä ei, mutta toisaalta teollisuus tarvitsee vähittäismyyntiä ja vähittäismyynti tarvitsee teollisuutta. Ehkäpä kysymys liittyen tähän tilanteeseen voisi olla paikallaan. Joku täällä sanoi, että kuluttajahinnat pysyvät korkealla – ja samaan aikaan tuottajahinnat laskivat, kuka sieltä välistä ne katteet vei, voisi olla kysymys. Ei ole välttämättä ole niin, että kaikki tästä välistä meni vähittäismyyntiin, jos, et, jos ei tiedetä tarkalleen, mikä on vähittäismyynnin ja teollisuuden välisten katteiden määrä. Emme voi vastata siihen kysymykseen hyvin, mutta voi olla, että meijeritkin ansaitsivat osan tästä suuremmasta katteesta. Puheenjohtaja Niin, hintojen avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Me emme vastusta lainkaan sitä, että hinnat olisivat läpinäkyvämpiä teollisuudessa, jalostuksessa tai tuottajalta lähtiessä, mutta tätä avoimuutta on harkittava. Olisiko niin, että lisäavoimuus suosisi meijeriteollisuutta vai vähittäismyyntiä? Tähän kysymykseen on löydetään vastaus. Puheenjohtaja, varmasti unohdin joitain kysymyksistä, mutta tässä on ensimmäinen vastauskierroksella. Bene, grazie. Hyvä. Kiitoksia, herra Bak. Seuraavaksi pyytäisin, että herra Rasmussen käyttää puheenvuoron komission edustajana. Rasmusen. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Todella kiinnostavaa keskustelua tänä iltapäivänä, niin kuin yleensäkin täällä. Mitä tulee komission mielestäni, tai minä jakaisin puheenvuoroni kahteen osaan. Ensinnä maitomarkkinat, seimeirinmarkkinat, siis ja toinen osa koskisi keski- ja pitkäaikavälin kehitystä näillä markkinoilla. Hinnat ja tilanne meijerialalla Euroopassa niin kuin maailmassa parantunut ja mielestäni parantunut aivan dramaattisesti viimeisen kuukauden parin aikana. Me emme voi sulkea silmiämme tosiasioilta. Tosiasia on, että hinta juuston, maidon, jauheen, voin kohdalla on noussut. Ja olikin aika, että nousua tapahtui hinnat ovat nousseet siinä määrin, että emme tue enää interventioiden kautta yhteisömarkkinoita. Mielestäni siinä määrin, että viime viikolla vähensimme kaikkia vientitukia paitsi voin kohdalla, mutta kaikkien muiden meirituotteiden kohdalla me vähensimme tuen nollaan voimme nähdä, että hinnat maailmanmarkkinoilla, tässä vain teille esimerkkinä, ja markkinajohtajan uuden sellainen hintojen nousu, täysmaito ja auheen kohdalla on noussut jälleen 15 prosenttia. Joten olemme todellakin sillä tiellä, että hinnat ovat nousemassa erittäinkin nopeasti samoin kuin hinto, samanlainen tilanne kuin 2007, kun hinnat nousivat. Näin ollen. Kukaan ei varmaan pysty ennakoimaan, miten tilanne kehittyy. Tässä on pitkälti kyse maailmanmarkkinoilla tuotantonäkymistä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. He ovat päätuottajia maailmanmarkkinoilla – yleensä on tällainen normaali viivästyminen hyödykehintojen ja teolta lähtöhintojen välillä, niin voimme nähdä kuitenkin tästä vahvaa nousua päätuottajamaissakin. Ja kyllä alhaisessa tasolta lähdettiin liikkeelle, kukaan ei tätä varmaankaan kiellä, mutta kenenkään ei pitäisi sitäkään faktaa kieltää, että talso on nyt 28-30 senttiä per litra. Nämä hinnat reaaliarvoissa ovat yli aikaisempien hintojen ennen kuin tämä volatiliteetti kierre lähti 2007 28 liikkeelle. Nämä ovat maitojauheen hintoja 2003, 4, 5, 6 vuosilta. Silloin tilanne oli aivan normaali. Ja Ovat hinnat sitten tarpeeksi korkealla vai eivätkö ole tarpeeksi korkealla? En ole sitä täällä arvioimassa. Olen vain toteamassa tosiasioita, eikä meidän pitäisi sulkea silmiämme tältä todellisuudelta. Mielestäni tämä on hyvää, myönteistä kehitystä, ja komissio ei aio häiritä tällaista suotuisaa kehitystä interventiorakenteiden käyttöönotolla, jota on peräänkuulutettu eri puheenvuoroissa tänään. Me kyllä ymmärrämme, että meillä on tässä vastuullinen tehtävä hallinnoida varastoja. Ja tässä yhteydessä haluaisin antaa teille hiukan tietoa, että tätä jo tiedä. Nimittäin suuri osa interventiovarastoista vapautetaan Äh, ta- vähäosaisille. Ja komissio aikoo tähän piakkoin ryhtyä. Ja kun taas aikaisemmin suuri osa näistä interventiovarastoista, oliko se voissa tai missä tahansa tuotteista, ne voitiin välttämättä ottaa käyttöön. Uudessa järjestelmässä puhumme 50-60 000 tonnista voita ja saman väärästä, samasta määrästä rasvatonta maitovettä. Uudessa järjestelmässä nämä määrät voidaan vapauttaa vain 2010 toukokuussa. Siis me emme voi ottaa niitä käyttöön seuraavan puolisvuoden aikana. Nyt on sitten aikaa nähdä, onko tämä tilanne kestävällä pohjalla nyt vai onko siinä vaiheessa sitten mahdollisuus ottaa nämä määrät markkinoille. Mutta emme tee tätä hallitsemattomalla tavalla, vaan toimimme vastuullisesti, niin kuin neuvosto ja parlamenttikin ovat meiltä vaatineet. Tämä on lyhyen aikavälin strategia. Sitten pitkällä aikavälillä ja kuuntelin kaikkia puheenvuoroja, jotka olivat varsin asia, asiassa oikean osuvia, mutta varmastikin olette samaa mieltä kanssani, että missä ryhtyä mihinkään lisäsitoumuksiin sen lisäksi, mitä olemme jo tekemässä. Olemme perustaneet korkeatason, korkean tason työryhmän, joka tarkastelee näitä kysymyksiä, joihin tänään täällä on viitattu. Se piti ensimmäisen kokouksen, sanotaan aktiivinen ryhmä ja seuraava kokous meillä on jo huomenna. Ja sattuu olemaan niin, että kutsumme eri pääosapuolia osallistumaan huomiseen kokoukseemme ja kertomaan komissiolle ja jäsenvaltioiden edustajille oman näkemyksensä ja antamaan neuvoja tälle asiantuntijaryhmälle. Ja siis tässä on kaikkein tärkeät osapuolet, Koseka, Kovak, samoin kuluttajajärjestöjä ja muita tärkeitä vielä tulee olemaan läsnä samoin kauppajär, Euroopan kauppajärjestön edustajia. Uskon, että me tulemme käymään erittäin hyvää keskustelua huomenna täältä pohjalta. Ja tämä liittyy pitkälti sopimussuhteisiin maidon tuottajien ja meijereiden välillä. Ja ehkä kyseessä on muutkin sopimusosapuolet, kuka tietää mutta miten valta voidaan tavallaan jakaa maidon tuottajien ja muiden maidonostajien välillä ja väitöskaupan välillä. Kaikki nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joita tullaan käsittelemään korkean tasoisessa työryhmässä. Sitten täällä puhuttiin myös avoimuudesta ja sen merkityksestä. Siitäkin tullaan käymään syvällistä keskustelua ja se tullaan analysoimaan korkean tason työryhmässä. Kyseinen ryhmä siis tapaa ainakin kerran kuussa, ehkä kaksikin kertaa kuussa. Tästä täytyy päättää logistisen mahdollisuuksien valossa – Laadimme lopuksi raportin ryhmän toiminnasta ja se pitäisi julkaista sitten vuoden lopussa. Toivon, että ymmärrätte sen, että en voi sitoutua mihin erityiseen asiaan tässä yhteydessä. On kaikkien etujen mukaista varmastikin, että me yhdessä jäsenvaltioiden ja osapuolten kanssa, enkä puhu vain näistä asioista, jotka huomenna tapaamme, vaan myös vähittäiskaupasta ja jakelijoista, joita tapaamme sitten joulukuussa. Yritämme saada mahdollisimman laajan kuvan tilanteesta. Meijerisektorilla vuoden 2009 lopussa tarkoituksena on kääntää katse eteenpäin eikä taaksepäin, jotta ymmärrämme, mitä yhdessä voimme saada aikaan ja toimme tasoittaa tietä vuoteen 15 ja sen jälkeenkin. Kiitoksia. Rasmussen, Kiitoksia. Kiitos vielä Rasmussenille, herra Bakele ja kaikille niille, jotka osallistuivat tähän tärkeään keskusteluun. Ongelmia emme saaneet ratkaistua, mutta pääsemme kuitenkin paljon eteenpäin. Ja jatkossakin pyrimme kannustamaan siinä, että pohditaan kuinka näitä ongelmia voidaan ratkaista. Niin nyt voimme sitten siirtää seuraavan esityslistan kohtaan. Maataloustuotteiden laatu, politiikka, mitä strategiaa olisi noudatettava? Meillä on edustaja Scottan oma aloitemietintö ja keskustelemme tästä nyt toista kertaa. Ja tämä mietintö on komission tiedonantoon vastaus koskien maataloustuotteiden laatupolitiikkaa. Ja tästä käytiin laajoja keskusteluja vihreän kirjan pohjalta. Esittelijä ehdottaa usealla tavalla, miten laatupolitiikkaa voitaisiin parantaa – tiettyä, käyttäen tiettyjä laatunormeja, panostaen laatumerkintöihin ja hän myös toivoo, että laatumerkintöihin liittyvä politiikka olisi entistä selveämpää, aivan kuten komissiokin on, on ehdottanut. Ja samoin hän ehdottaa, että voitaisiin käyttää lisämerkintöjä vapaaehtoisesti, kuten vuoristoalue tai vähähiilinen. Meidän täytyy sopia ennen kaikkea siitä, mikä on määräaika tarkistusten jättämiselle. Se tulee olevan 16. marraskuuta kello 12. Muistuttaisin, että mietintö tulee hyväksyä seuraavassa valiokuntakokouksessa ensimmäinen ja toinen joulukuuta. Nyt annan puheenvuoron edustaja Scottalle, joka voi lyhyesti kertoa tästä mietinnön tekstistä. Muistutan vielä kerran, että kello 12, 16.11 on siis tarkistusten jättämisen määräaika. Ja totta kai sitten esittelijän puheenvuoron jälkeen voimme halutessamme käydä myös keskustelua. Paikalla on komission eh, edustaja Cordonia, joka tulee käyttämään myöhemmin puheenvuoron. No niin, Giancarlo. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Nyt kun ma- markkinat globalisoituvat ja maatalous elää kriisissä Euroopassakin, niin maataloustuotteet voivat vastata kriisiin laadun avulla. Mielestäni hyvä laatupolitiikka EU:ssa voi lisätä kilpailukykyä ja se voi olla alueiden kilpailukyvyn kannalta lisäarvo, koska usein monilla maatalous, maaseutualueilla muulla tavalla ei pystytä vastaamaan kuin hyvällä laadulla. Täytyy myös käyttää hyväksi modernin, dynaamin, rikkaan rikkaan ja monimuotoisen maatalouden potentiaalia, joka pystyy tuottamaan korkealaatuisia tuotteita ja peruspalveluita muuttuvassa yhteiskunnassa. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää pitää kolme alkuperämerkintää erossa toisistaan, koska nämä merkinnät e-, edustavat pitkiä perinteitä, eri alueita, makuja ja kokemuksia ja niin edelleen. Ja mielestäni myös SAN ja SMM-merkinnät täytyy pitää erillään, koska jos käytettäisiin ainoastaan yhtä suojajärjestelmää, ei otettaisiin huomioon tuotteiden ja niiden maantieteellisen tuotantoalueen kytkösten luonnetta ja läheisyyttä ja niissä ilmeneviä erityispiirteitä. Ja usein kuluttajat sotkevat keskenään ja sekoittavat elintarvikkeen jalostuspaikan osoittavan maantieteellisen merkinnän maataloustuotteiden alkuperäpaikkaan ja he eivät useinkaan ole perillä elintarvikeketjun toiminnasta. Mielestäni alkutuotteiden tuotantopaikan pakollisen ilmoittamisen avulla voidaan antaa kuluttajille täydet tiedot heidän ostamastaan tuotteiden laadusta – sillä tuotteita käsitellään tuotantosyklissä, joka vaikuttaa huomattavasti niiden laatuun ja elintarvikkeiden turvallisuuteen. Kaksi tärkeää tematiikkaa tässä mietinnössä ovat mielestäni myös se, että lähdetään voimakkaasti tiedottamaan kuluttajia näissä kysymyksissä. Ja EU e tulisi tässä todella toimia esimerkiksi koskien äh, eri merkkejä ja etiketöintiä. Ja samoin nämä tulisi tunnustaa erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä, kuten VTOssa. Koska tämä on ensimmäinen mietintö, niin haluaisin kiittää kollegoitani, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Erna Garcia Ester sekä Tabaci ja Lions Courts. Pyydän anteeksi, säänsin nämä huonosti, nämä nimet. Heidän kanssaan kuitenkin keskustelimme näistä kysymyksistä. Kiitän heitä heidän arvokkaasta työstään ja siitä, että he auttavat minua laatimaan tätä mietintöä. Kiitos. Grazie Toscotta. Adesso apriamo la discussione. Kiitoksia Scotta. Nyt Hernandez Garcia on pyytänyt puheenvuoro. Annan hänelle puheenvuoron. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Vera Skotaa yhteistyöstä ja sanoisin, että hänen mietinnössään hän to- ja sitä varsin järkeviä asioita jotka meidän pitääkin allekirjoittaa, kuten esimerkiksi se, että saadaan aikaan laatumerkintä, altutuottajien merkintä, missä on edullinen, yksinkertainen, koskien EU-tuottajia, koska missään tapauksessa EU-sta käsin emme voi sertifioida kolmansien maiden laatua. Me voi olla varmoja siitä, kuinka ne on valmistettu ja tuotettu. Siksi meidän pitäisi keskittyä siihen, jonka tunnemme ja josta tunnemme vastuuta. Sitten täällä sanotaan, niitä pitäisi säilyttää markkinointistandardit yhteisössä. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää. Tässä pitää sanoa, että merkintöjen yksinkertaistaminen on tässä meillä mahdollisuus ratkaista ongelmia, niin kuin tällä tapahtuu hedelmä- ja vihannesalalla. Tilanne on varsin vaikea tällä sektorilla. Toisaalta voidaan sanoa, että voidaan ottaa esille seuraavan tyyppisiä asioita, kuten esimerkiksi Mm, alkuperäismerkinnät ravin elintarvikkeissa viinin, alkoholijuomien kohdalla, samalta kuin esittelijä. Tämä on varsin oma alansa ja sitä pitää käsitellä erityisellä tavalla. Euroopan komissio, kun se puhuu esimerkiksi alkuperän merkintöjen yhdentämisestä ja maatallisen merkintöjen yhdentämistä ei anna selkeää kuvaa siitä, miten tässä tullaan toimimaan, ja minä uskon, että tähän liittyy huomattava riski siitä, että heikennetään laadun kuvaa, joka Euroopassa tuotteella on tällä hetkellä. En, en esimerkiksi kohdassa, kun puhutaan raakaiden alkuperästä, uskon, että tässä olisi tärkeää ottaa huomioon teollisuuden toiminta olot ja vaatia, että teollisuus merkitsee alkuperästä. Tämä voisi synnyttää paljonkin ongelmia ja aiheuttaisi ehkä enemmän ongelmia kuin loisi ratkaisumalla Ja näin ollen varoittaisin siitä, että vaiheessa, kun lisätään uusia taakkoja teollisuudelle, koska se on aika vaikeassa tilanteessa johtuen lainsäädännön määrästä ja taloudellisesta tilanteesta, jossa nyt ollaan, joten ei kannattaisi antaa lisätaakkoja. Sitten lopuksi haluaisin sanoa, että pitäisi toimia alakohtaisesti tarkastella asiaa sektori sektorilta ja pohtia, milloin voidaan tällaista vaatia, milloin ei. Ja sitten haluan vielä sanoa teille, että tämä on ollut erittäin tiivistä yhteistyötä. En halua pitkästyttää teitä. Enkä halua antaa teille enää muita tietoja jo sanotusta asioista, mutta sen verran vielä, että mielestäni tässä mietinnössä pitäisi täsmentää integroitua tuotantoa, mistä tämä olisi hyvä tilaisuus arvottaa eri tuotteita integroidussa mallissa. Silloin saisimme jo tässä jotakin aikaan. Kiitoksia. Grazie, Rainer Garcia. Tiene la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi Tabaci. A te. Dear colleagues, as a shadow report... Varjoesittelijänä sosialistien ja demokraattien puolesta haluaisin onnitella herra Skottaa Meillä oli hyvä hedelmällinen yhteistyö hänen kanssaan ja ryhmämme tukee tätä mietintöä. Meillä oli yhteiset kolme tavoitetta. Kattava järjestelmä, EU, laatuasioista, maataloustuotteiden laatuasioista, sitten toiseksi enemmän luotettavaa tietoa ja samaan aikaan yksinkertaistaa järjestelmää. Joskus Siinä on tietää ristiriitaa yhteis- yksinkertaistamisen välillä ja sen välillä, että saadaan lisää luotettavaa tietoa. Tämä ensimmäinen asia liittyen yhteisön logoon, merk- kuitenkin me tuemme tätä yhteisölogoa tai yhteisömerkkiä ja olemme samaa mieltä Estelien kanssa, että meillä ei olisi tällaista toista EU-logoa. Komissiohan on ehdottanut, kuten muistatte, toisen logon käyttöönottoa, eli ei-EU-tuote, EU, maatalous- ja laatukriteerien mukaisesti. Minä tuen esittelijä siinä, että tätä toista logoa ei otettaisiin käyttöön. Mitä tulee sitten maantieteelliseen merkintään, olemme esittelijän kanssa samaa mieltä. Jäsenvaltioissa SAN ja SMM välinen ero on hyvin tärkeä. Uusi, uusissa jäsenvaltioissa ei ole otettu käyttöön vielä näitä kokonaisuudessaan Tätä kuitenkin tämä on vaatimus vanhoissa jäsenvaltioissa ja olemme samaa mieltä siitä, että tämän hetkistä järjestelmää tulisi jatkaa. Olemme siis samaa mieltä esittelijän kanssa näistä merkinnöistä. Sitten on mielenkiintoista, että jopa Ranskassa heillähän on viin, korkea viinikulttuuri ja kuluttajatutkimusten mukaan kuluttajat eivät ole pystyneet tekemään eroa SAN ja SMM-merkintöjen välillä. Huolimatta siitä haluan, että tämä, tätä järjestelmää ylläpidetään. Sitten uusi yhteisön luomomerkki. Sama olisi yhdenmukaistettava, koska tällä hetkellä tilannehan on sellainen, että se haittaa luomutuotteiden markkinointia jäsenvaltioiden välillä. Tällainen yhtenäistäminen olisi hyödyllistä. Olemme esittelijän kanssa samaa mieltä, että myös tämä merkintäjärjestelmä pitäisi ylläpitää. Emme ole samaa mieltä komission kanssa siitä, että tällainen aito perinnetuotejärjestelmä pitäisi muuttaa, mutta minä haluaisin, että, että tätä rekisteröintijärjestelmää olisi muutettava. Mitä tulee sitten hiilijalanjälkeen? Mielestäni se voisi olla vapaaehtoinen järjestelmä. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä äh, hiilidioksidijalanjälki äh, merkintäjärjestelmä pitäisi tehdä pakolliseksi. Olen valmis keskustelemaan aiheesta kuitenkin. Äänestäisin kuitenkin sitä pakolliseksi. Hiilijalanjälki pitäisi tehdä pakolliseksi sitten siis. Olen myös vielä lopuksi samaa mieltä Estelin kanssa siitä, että olisi oltava kattava kuluttajan valistuskampanja. Regard, kun hän oli Valloniassa vierailulla, esitteli asian sanomalla, että meidän olisi kerrottava asioista enemmän kuluttajille ja kuluttajille nämä viivakoodit ja internetsivustot eh, laajentavat mahdollisuuksia saada valistusta ilman sitä, että elintarvikkeissa tarvitsisi olla kaikkia näitä tietoja. Viivakoodien avulla voidaan saada lisää luotettavaa tietoa kuluttajien käsille. Kiitän vielä kerran tuhannet kiitokset herra Skottaalle. Grazie, grazie eh, Tabaci. Adesso Kiitos ja nyt García Pérez. Gracias, señor presidente. Por supuesto, comenzar agradeciendo al señor... Kiitoksia, haluaisin kiittää herra Scotta hänen mietinnöstään. Varmastikin ollaan yksimielisiä tässä valiokunnassa siitä, että tällainen laatupolitiikka tuotannossa on tärkeää. Haluaisin myönteisesti suhtautua siihen, mitä tulee tuotantotietoihin ja tuen näitä markkinointistandardeja, sitä, että suojellaan kansainvälisesti paremmin maantieteellisiä alkuperämerkintöjä ja luomumerkintöjä. Voisimme myös todeta, että jos pyritään säilyttämään maataloudessa monimuotoisuutta samoin laatua, erityispiirteitä maataloustuotteiden kohdalla. Tämä hyödyttää maaseutua, koska se auttaa ei vain parantamaan tulotasoa, vaan voidaan kiinnittää myös säilyttää väestö maaseudulla. Tämä on yksi haasteista, joka edessämme on, ja mielestäni tämä voi olla ratkaisevassa osassa tällainen laatupolitiikka. Haluaisin ottaa esille markkinointisäännöistä sen, että yksityis, yksityis, yksinkertaistamisen ei pidä heikentää tietoa kuluttajille, mitä tulee sitten alkuperämerkintöihin. Niiden pitää olla johdonmukaisia yhteisön lainsäädännön kanssa, mitä tulee merkintöihin ja pitäisi tutkia tapaus tapaukselta tilanne, jotta välttytään sekannuksilta eri merkintöjen välillä, jotka on määritelty yhteisön tasolla luonnollisesti. On joitakin sellaisia kohteita, joissa voi olla erilaisuutta, mitä tulee sisältöön, mutta olen sitä mieltä, että kun ajatellaan sitä, kun tämä mietintö hyväksytään, niin uskon, että päädymme yhteisymmärrykseen näistä kysymyksistä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Paulson. Tack, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät esittelijät, minusta tämä on hyvä asiakirja. Minä haluaisin terävöittää tiettyjä kohtia siitä, erityisesti tämä perin, perinneruoan, perinnevälineiden asema Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se on tärkeä osa Euroopan kulttuuriperintöä. Ylläpitää perinteitä on uskoakseni hyvin tärkeä asia ja on hyvin tärkeää meille, jotka haluavat ylläpitää elävän maaseudun, vaikkakin nyt tulee tämä uusien tuulien myrsky kohtaamaan meidät. Tämä on kuitenkin vahvin argumenttimme sille, että ylläpidämme aktiivista maatalouspolitiikkaa ja suojelemme kulttuuriperintöä Euroopassa. Vielä yksi asia, nimittäin uudenaikainen teollisuus, myös elintarviketeollisuus, on tietokoneistettu täysin. Kaikki reseptit löytyvät digitaalisessa muodossa – säilytettynä. Kuka voi sitten kehittää elintarviketuotantoa, jos meillä on vain tietokone ihmisiä, jotka osaavat leipoa perinteisellä menetelmällä leipää tai kakkuja. Me ta- meidän täytyy säilyttää tätä osaamista monesta eri syystä. Siksi minä haluaisin terävöittää tätä tekstiä vielä. Sitten vielä pari ajatusta joita ehkä pidätte hulluina, mutta toivon, että tässäkin nyt käännös menee ihan oikein. Kun puhumme siitä, että meidän pitäisi merkitä ruoka ja tiedottaa enemmän, niin saamme loppumattoman määrän erityyppisiä merkkejä, merkintöjä ruokaan. Sekä terveysväitteitä, eläinsuojelua, perinteitä, alkuperämerkintöjä, tuotantomenetelmämerkintöjä, eikä ole haisuakaan siitä, kuinka monta merkintävaatimusta tällä hetkellä on olemassa. Voisimmeko me millään yksinkertaistaa tätä sanomalla, että kyllä, tuottaja saa itse esittää väitteensä, mutta ne eivät saa koskaan olla harhaanjohtavia kuluttajille. Se tarkoittaa selkokiellä sitä, että saat sanoa, mitä haluat, mutta sinun pitää osoittaa, että se, mitä sanot, on totta. Esimerkki tästä voisi olla, että jos minä vaikka teen makkaraa ja väitän, että tämä liha tässä makkarassa tulee hyvin iloisista possuista, niin silloin minun pitää voida myös osoittaa, että minun possuni ovat todella iloisempia kuin eh, naapurini possut. Niin, juuri tämän tyyppisesti. Että meillä olisi sellaisia muutamia periaatteita, joista pidämme kivenkovan kiinni sen sijaan, että meillä olisi 3500 eri merkintää. Sitten vielä toive näille ajatuksille eh, tämä asia ärsyttää minua kovasti, kun kasvatettua kalaa markkinoidaan. Olemme hyvin tietoisia siitä, että kalaa ei kasvateta edelleenkään maa, maaperällä, vaan se on tuote, jota tuotetaan kaukaisilla alueilla, syrjäisillä alueilla, ja sitä voidaan ehkä pitää jonkinlaisena villieläimenäkin, niin nehän ovat kuitenkin erityistä tuotantoa nimenomaan saaristossa ja sisävesistöissä. Jos sanotaan, että tämä on kasvatettua kalaa, niin pidetään sitten villi kala merissä. Eli kannattaa ostaa kasvatettua kalaa ja säilyttää tämä villi mm, kala. Kilo kasvatettua kalaa maksaa 3-5 kiloa villiä kalaa. Eikö tätä asiaa pitäisi jotenkin merkitä? Mitä enemmän kasvatettua kalaa syömme, sitä vähemmän kalaa jää maailman meriin. Kiitos. Grazie Madame Paulson. La parola mm, Kiitos Paulsen. Nyt Delange. Uh, voorzitter, uh, ik zou de rapporteur willen bedanken. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näistä alustussanoista. Tämä on hyvä mietintö. Ja tärkein asia, mihin me maatalousvaliokunnassa haluaisimme päästä, on se, että saataisiin tämä tuotelogo. Tämä on hyvin hankalaa. Katson tässä nyt myös teollisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan suunta, mutta tämä on tärkein asia, jonka puolesta meidän täytyy taistella. Tässä on vielä hieman työtä edessä. Meidän täytyy vakuuttaa ihmiset. Sitten muut asiat. Mitä tulee näihin lisätietoihin etiketeissä, niin esimerkiksi määritelmä on aika hankala juttu. Eurooppalaiseen määritelmään voi olla vaikea päästä. Englantilainen supermarketti on kehittänyt oman hiilijalanjälkimerkintänsä, mutta en usko tällaiseen. Siis jos kaikki kehittelevät omia merkintöjä, niin tämä ei voi toimia, vaan meidän täytyy pyrkiä yhtenäiseen logoon. Saman aikaan joissakin maissa tietyt asiat ovat tärkeämpi, tärkeämpiä kuin toisissa. Esimerkiksi maassa, joka on 6 metriä merenpinnan alapuolella. Siellä kaikki maatalouskysymykset eivät ole yhtä tärkeitä. Alankomaissa kuluttajille on tärkeää se, että he saavat kuulla, että maito on peräisin vapaan lehmän, vapaista lehmistä, jotka ovat saaneet viettää elämänsä laitumilla, eivätkä aina vain tallissa, navetassa. tuote tietää parhaiten, mitä kuluttajat toivovat, koska tuottaja tuntee tämän taustan. Sitten vielä pari toista asiaa. En ole välttämättä yhtä mieltä siitä, että etiketissä tulisi olla mahdollisimman paljon tietoa. Mielestäni etiketti on sellainen, että siinä on rajallinen tila ja siinä pitäisi keskittyä olennaiseen tietoon. Esimerkiksi tilan sijainti, sen pystyy jäljittämään internetistä tietyn, tietyn koodin avulla. Sieltä näkee, mistä tietyn vasikanliha on peräisin, milloin eläin syntyi, milloin se teurastettiin – Eli tätä kautta voi saada paljon enemmän tietoja. Ja tieto, tiedon lähteitä voi olla paljon enemmänkin kuin pelkkä pieni etiketti. Sitten luomutuotteet. Kolmansista maista tulevia tuotteita, luomutuotteita tulisi valvoa entistä paremmin. Tässä olen tehnyt tarkistuksen maatalousvaliokunnassa on sanottu usein komission suuntaan, että tarvitsemme entistä enemmän henkilöstövaroja. Tästäkin olen laatinut tarkistuksen, mutta suurimmaksi osaksi olen esittelen kanssa samoilla linjoilla. Grazie, Madame Delange. Adesso, onorevole... Kiitoksia Delangen. Seuraavaksi Orfman. Parte mia, le congratulazioni. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää Scottaata tästä alkupuheenvuorosta. Olen täysin yhtä mieltä siinä, että näiden ehdotettujen järjestelmien ja niiden sisältöjen välillä tehdään ero. Joitakin konsepteja voidaan tietenkin syventää valiokunnassa. Ja mielestäni näihin lisämerkintöihin liittyvä kommentti oli mielenkiintoinen. Täällä kollega puhui integroidusta tuotannosta. Ne ovat keino, jota yhteisön tasolla ei vielä paljonkaan käytetä. Haluaisin korostaa joitakin kysymyksiä entistä enemmän. Täällä puhuttiin usean otteeseen tiedottamisesta. Tämä on hyvin tärkeää. Joillakin yhteisön alueilla on käynyt ilmi, että kaksi kolmasosaa kuluttajista eivät tunne laatuetikettejä niiden sisältä. Joten tämänkaltaisilla toimilla laadun suhteen ei ole hyötyä, jos kuluttajat eivät tunne esimerkiksi näitä symboleita, joita ne edustavat. Eli tähän täytyy puuttua ja samoin täytyy muistaa se mahdollisuus, että toisen pilariin liittyvät ohjelmat, että myös yksityiset yritykset rakennerahastojen kautta voisivat päästä mukaan yhteisön merkkiin merkkejä koskeviin tiedotusohjelmiin. Näin niin he saisivat lisää jalansijaa. Grazie Giovanni Lavia. Adesso... Kiitoksia Giovanni Lavia ja nyt Dorfman, Dorfman. ja sitten Ajuso. Ja, danke, Herr Voss. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä Skotan mietintö on hyvä ja se on maatalouden tulevaisuudelle hyvin tärkeä. Haluaisin puuttua kahteen asiaan. Olemme puhuneet raaka-aineiden alkuperästä aikaisemminkin. Tähän liittyy kysymys siitä, haluammeko antaa kuluttajille lisää tietoa, mutta ennen kaikkea kysymys siitä, mikä näiden tuotteiden lisäarvo on. Tämä on maatalousvaliokunta ja meidän täytyy huolehtia siitä, että lisäarvo päätyy myös viljelijöille, ei ainoastaan teollisuudelle. Ja jos katsomme esimerkiksi lihatuotteita, joiden liha tuotteiden alkuperää ei merkitä, niin silloin lisäarvo menee suoraan teollisuudelle ilman, että tuottaja saisi tästä mitään hyötyä. Koska kyseessä on tuote, jota markkinoilla on saatavana samassa muodossa muutenkin. Eli meidän täytyy huolehtia siitä, että tuottajille on tästä konkreettista hyötyä. Ja sitten toinen kysymys, joka on hyvin hankala, on tarjonnan suuntaaminen tai hallinta. Monet alkuperämerkinnät voivat olla jos, menestyksekkäitä, jos tuottaja todella pystyy muuttumaan järjestelmään. Viinin, viinin yhteisessä markkinajärjestelyssä on toimittu jo tähän suuntaan. Siellä on paljon hyviä esimerkkejä siitä, kuinka tässä voidaan toimia ja kuinka tietyn tuotteen hinta voidaan pitää korkealla, kun se on oikeassa suhteessa markkinoille saatettuun tuotantomäärään. Tämä täytyy pitää siis silmällä. Haluaisin vielä kiittää Skottaata tästä mietinnöstä. Ayuso e dopo... Kiitos. Seuraavaksi Ayuso. Muchas gracias, señor presidente. Je voudrais... Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän puheenvuoroistaan ja tehdystä työstä. Vain yksi täsmennys tästä aiheesta, jossa laadin lausunnon ympäristövaliokuntaan. Haluaisin sanoa, että Euroopassa meillä on erittäin tiukat säännöt, mitä tulee laatuun ja tuotantoon. Elintarvikkeiden kohdalla nämä standardit ylittävät pitkälti sen, mitä muualla on käytössä, ja siksi on erittäin tärkeää, että eurooppalaiset tuotteet saavat yhtenäisen logon koko Euroopalle, jotta kuluttajat tietävät, että se, mitä he kuluttavat ja ostavat, on Euroopassa tuotettua ja on to- täytetty tällaiset standardit, koska ulkopuolella ei ole minkälaisia vaatimuksia eikä standardeja, emmekä me voi millään valvoa tätä, koska emme voi kontrolloida tätä, koska säännöt, kauppasäännöt kieltävät sen meiltä. Sitten haluaisin vielä sanoa, että alkuperäis- ja maantieteellismerkinnät, jotka ovat taattuja, ovat tällainen eurooppalainen lisäarvo laadukkaille tuotteille. Meidän pitää säilyttää tällainen ennen kaikkea. Tähän mennessä on voitu osoittaa, että tämä toimii erittäin hyvin, erityisesti viinin kohdalla. Nämä merkinnät ovat kaikkein pitkäaikaisempia ja me pitää jatkossakin tukea tätä ja säilyttää perinne eikä laskea sääntöjen tasoja hyväksyä uusia alkuperämerkintöjä, koska silloin toimimme niin, että syntyy tästä infla- de- inflaatiota. Sitten vielä on sanoa, että niin Euroopan tuotannon merkintöjen pitää olla siis yhtenäisiä, niin kuin sanoi myös kollegani Erans Garcia. Samoin pitää merkitä integroitua tuotantoa yhtäläisellä tavalla koko EU-ssa, koska standardit ja säännöt ovat yhtenäisiä ja luonnollisesti tämän lisäksi voidaan merkitä myös raaka-aineiden alkuperä ja maantieteellinen alkuperä pitää, pitää toimia yksinkertaisesti tehokkaasti, koska jos monimutkaistamme asioita liikaa, niin tämä ei tule toimimaan. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Michel. Je voudrais à mon tour le rapporteur pour la qualité. Haluaisin kiittää esittelijää hyvästä laadukkaasta työstä. Esittäisin kysymyksen eri tiedonannoissa, joita komissiolta tulee. Komissio harkitsee sitä, että tämä järjestelmä hajotettaisiin pieniin osasiin ja että osa näistä tuotteista vain sitten suuntautuu kolmansien maiden markkinoille – Minusta olisi tärkeää, että Euroopan parlamentti voisi ottaa kantaa tähän siihen, että nämä, tämä järjestelmä hajotettaisiin tällaisiin osiin, eikö se vain haittaisi kuluttajien ymmärtämistä? Mielestäni pitäisi ylläpitää tätä yhtenäistä merkintäjärjestelmää Euroopan markkinoilla. Seuraavaksi Borrell, Mr. McGuinness. Eh, José Bové. Euh, Minäkin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Haluaisin pyytää pikemminkin täsmennyksiä kohdasta 6, 7, 8, 16 ja 26. Tämä on erittäin täsmällistä eikä kyse ole mistään poleimisesta. kannatusta. Ensimmäinen kysymys, ja nyt en palaa tähän myöhemmin, nimittäin laatu EU-ssa minulle päinvastoin kuin täällä on sanottu yhden kollegan suulla, niin minä pelkään, että tässä luodaan sekannusta todellisten laatumerkkien kanssa, jos ei ole eurooppalaista tuotantosäännöstöä, ellei sitten huomenna päätetä sääntää tällaista säännöstä, mutta tällä ei sitä nyt ole olemassa EU-ssa ja pelkään tässä tulee sekannusta. Mitä tulee kohtaan seitsemän mietinnössä, markkinointistandardeista ja säännöistä, pitääkö pitää kiinni eh, standardeista, jotta saadaan tällainen standardimalli aikaan, vai voidaanko ajatella, että laajennettaisiin eh, tätä eri tilanteisiin eikä standardoitaisi liikaa, ja tämä heijastelisi tavallaan monimuotoisuutta EU:ssa. ssa tätä hiukan pitäisi varmastikin täsmentää tähän lisätäkin Kohta kahdeksan siinä puhutaan eurooppalaisesta standardikomiteasta. Kysymys, joka voidaan esittää, onko tämä paras taho käsittelemään tätä asiaa, eikö pikemminkin pitäisi palata siihen, että kun tunnetaan virastojen nimellä jo tämä tuntuisi minusta johdonmukaisemmalta toimelta, kun ajatellaan työn tavoitetta. Ja lopuksi arvioinnista olen täysin samaa mieltä. Mitä tulee näihin eri kirjan yhdistelmiin, pitää vahvistaa näitä merkintöjä, pitää olla todelliset välineet, jotta ei petkuteta tai huijata tuotannossa, joka matkii Euroopassa tuotantoa. Ja sitten Lopuksi vielä luomutuotannosta. Kohta 26 sanotaan, että pitäisi rekisteröidä alkuperämaa. Minusta pitää mennä pidemmälle ja pitää kertoa, mikä alkuperämaa on. Se on välttämätön tieto, jotta myös kuluttajat nauttivat täydestä avoimuudesta alkuperän suhteen. Se Jose. Kiitos, Senet McGuinness. Thank you, Chairman. I can be brief. Kiitos puheenjohtaja. Vain puhua vain lyhyesti. Haluaisin kysyä esittelijältä, Onko hän katsonut tässä catering-alaa? Puhuimme paljon merkinnöistä, mutta ihmisethän syövät yhä enemmän ulkona, ravintoloissa, ja muissa laitoksissa, joissa on hyvin vähän tietoa siitä, mistä ruoka tulee tai miten se on tuotettu. Voit saada tietää, missä viini, mistä viinisi tulee, mutta harvemmin saat tietää, mistä proteiinin lähde tai pihvi tulee. Tästä haluaisin tietoa esittelijältä. Kiitos. Chiudiamo gli interventi con Sikirski. Sikirski seuraavaksi ja sitten komission edustaja. Bardzo krótko. Pierwsze pytanie, nie wiem czy do sprawozdawcy, czy może do przedstawiciela komisji. Ehkäpä komissiolle ennemminkin tämä kysymys kuin esittelijälle. En ole varma, mutta miksi rekisteröinti menettely vie niin paljon aikaa? Joskus se vie jopa kolme vuotta. Se on aika pitkä aika. Toinen asia liittyy sitten tukeen. Millaisia vaihtoehtoja on? sille, että tuetaan tällaista pienen mittakaavan tuotantoa. Minusta se pitäisi määritellä jotenkin ja olisi ohjattava myös varoja tällaiselle. Sitten raaka-aineiden ja tuotantotavan välisten erojen määritteleminen. Esimerkiksi lehmät, jotka saavat laiduntaa vapaasti ja niiden tuottama maito ja toisaalta taas sitten navetassa pidettyjen lehmien maito. Nämä tuotteet ovat erilaisia. Mielestäni siis tietenkin tuotannon tehokkuus ja tuotantokustannukset ovat erilaisia näissä tuotantotavoissa. Ja se tietenkin vaikuttaa myös sekä makuun että lopputuotteen hintaan. Bene. Abbiamo... Hyvä. Keskustelu oli mielenkiintoinen. Nyt annan puheenvuoron komission edustaja Koronjeille ja sen jälkeen tietenkin uudelleen Scottalle, joka voi vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin. Cornelia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Voin sanoa, että Euroopan komissio on tyytyväinen siihen tukeen, jota se on saanut tiedonannolleen – tässä on useita eri elementtejä, joita mietintöluonnoksessa tuetaan meidän tiedonantomme kannalta. Ja tällä hetkellähän me kuulemme eri osapuolia tiedonannosta ja tulevista vaiheista, koska potentiaalisesti ensi vuoden loppuun mennessä tehdään lakialoitteita ja tietenkin Euroopan parlamentin kanta on keskeinen, jotta voimme aikaan saada hyvät lainsäädäntöaloitteet. Muutamia kommentteja. Toivottavasti näillä pystyn myös vastaamaan eh, suurimpaan osaan kysymyksistä ja kommenteista, joita täällä on esitetty. Ensinnäkin Euroopan logoon on hyvin tärkeää selventää yksi asia. Tämä laatu, eurooppalainen laatu logo on aihe, josta on keskusteltu jo vuosia. Komissio on suhtautunut hyvin avoimesti tähän ajatukseen. Ja lopuksi komissio on tiedonannossaan jättänyt pois tämän ehdotuksen. Ensimmäinen tai yksi pääsyistä on se, että tämä ajatus oli sellainen, että eri osapuolet ja intressiryhmät, eturyhmät eivät vihreän kirjan perusteella tätä tukeneet. Ja tämä logo, se takaisi ainoastaan sen, että on noudatettu eurooppalaisia tuotantostandardeja. Se olisi avoin kaikille, myös tuontituotteille, jotka noudattaisivat näitä samoja valmistussääntöjä. Eli jäisi epäselväksi siis kuluttajalle se, tuleeko tuote Euroopasta vai kolmansista maista. Äh, tämän vuoksi komissio on suosinut mieluummin tätä tuotantopaikan ilmoittamista, koska sitä, ja sitä tässä mietintöesityksessäkin tuetaan. Mitä tulee sitten suojattuun alkuperänimitykseen ja maantieteelliseen merkintään, ajatuksena tässä on yksinkertaista järjestelmää, koska tällä hetkellä on eri tietokantoja, eri rekistereitä ja näin ollen eri asemia ja vaikuttaa siltä, että tässä olisi nyt tilaa yksinkertaistamiselle niin, että järjestelmä olisi helpommin ymmärrettävä, luettava, yksinkertaisempi ja näin harmonisoisimme järjestelmää. Sehän on aivan toteutettavissa, mutta ei kuitenkaan voida hukata kummankaan tyyppisen merkinnän ähm, tai näiden eri maataloustuoteryhmien ominaispiirteitä, koska jokaisessa tuotantotyypissä on aivan erityiset ominaispiirteet ja niitä ei saa hukata tämän yksinkertaistamisen yhtenäistämisen kautta. Tämä on komission kanta. Mitä tulee sitten SAN ja SMM yhdistämiseen, komission tiedonannossa sanotaan, että tämä on sellainen ajatus, jota tutkitaan. Voi olla, että tämä tulisi kyseeseen. Kuitenkaan tällä hetkellä Asiasta ei ole tehty minkäänlaisia päätöksiä. Sitten nämä perinnetuotteet. Huomaan, että täällä on ilmaistu tukea tämän tyyppiselle merkinnälle. Komissio on myös sillä kannalla, että nämä ovat sellaisia tuotteita, joiden arvoa haluamme korostaa ja joille haluamme etuoikeutetun aseman. Ja Siksi haluaisimme tällaisen aidon perinnetuotteen listan. Tällä hetkellä niitä on vain rekisteröity noin parikymmentä, kun tämä järjestelmä on ollut parikymmentä vuotta toiminnassa. Niitä on siis hyvin vähän. Tilanne ei siis ole tyydyttävä. Ja täytyy olla löytyä joku parempi tapa edistää tätä aitojen perinnetuotteiden rekisteröintiä, ja se on komission tavoitteena. Sitten lopuksi haluaisin kiinnittää huomiotanne vielä tiedonannon viimeisen kohtaan, jossa puhutaan näistä eri standardointijärjestelmistä. Nämä ovat sellaisia, joita on kehitetty valtavat määrät viime vuosina, ja ne voivat rajoittaa tuottajia ja aiheuttaa lisäkustannuksia, ja näin ollen voivat johtaa myös harhaan kuluttajia, aiheuttaa epäselvyyttä kuluttajien mielissä, ja siksi komissio haluaa nyt toimia sen puolesta, että rajoitettaisiin näitä haittoja. Kuitenkaan emme ole ajatelleet tässä yhteydessä lakialoitetta, vaan sitä, että annettaisiin suuntaviivat sille, miten eri eturyhmät kehittävät tätä asiaa sitten eri aloilla. Lopuksi vielä rekisteröintimenettelyihin vastatakseni yhteen esitetyistä kysymyksistä. Olemme ihan tietoisia siitä, kuinka hidasta rekisteröinti on. Ensimmäinen analyysi tapahtuu kansallisella tasolla ja sen jälkeen Euroopan tasolla. Euroopan tasolla olemme sitoutuneet siihen, että vastausaika olisi vuoden mittainen, kun pyyntö jäsenvaltiosta on tullut. Tällä hetkellä olemme päässeet tavoitteeseen ja tiedonannossamme sitoudumme myös siihen, että työstämme tätä menettelytapaa edelleen, niin sekä tätä analysointivaihetta että sitten päätöksentekoa, jotta ja voimme myös hylätä tällaisia hakemuksia, jotka eivät täytä kaikkia vaatimuksia. Tässä vastaukseni. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron Scottalle. Hän voi vastata osaltaan. Ja muistutan vielä kaikkia kollegoita siitä, että tarkistukset pitää jättää viimeistään 16.11. kello 12. Ja seuraamassa valiokuntamme kokouksessa ensimmäinen joulukuuta hyväksymme tämän mietinnön. Giancarlo. Kiitoksia. No, näyttäisi siltä, että mietintö on nyt syntynyt konsensuksen pohjalta ja keskusteluiden pohjalta, joita olemme käyneet. Ja tähän liittyy paljon yhteisiä ajatuksia. Keskustelu tästä logosta, sateenvarista tavallaan on mielenkiintoinen se liittyy siihen turvallisuuteen, jonka Eurooppa kuluttajalle antaisi elintarvikkeiden osalta. Täällä sanottiin, että meidän tuottajamme täytyy saada esiin, samoin tuotteiden laatu, ja siihen tämä logo voisi soveltua, ja sen pitäisi olla EUn yhteinen. Hyvä ajatus oli myös menekin edistämisen moninaisuus. Siitäkin täällä puhuttiin ja niin se täytyy pitää mielessä. Ja ehkä siihen täytyy puuttua tarkistuksiin. Sitten kohta kahdeksan. Tämä Euroopan standardisointikomitea. Tiedän, että muitakin pohdintoja tästä on. Tämä oli kuitenkin meidän käytössämme ja voitaisiin luoda myös kansallisia valvontaviranomaisia, jotka valvoisivat asiaa ja osaltaan voisivat sitten parantaa turvallisuutta. Ja yksi hyvin tärkeä kysymys minulle on se, että viime vuosina olen havainnut, että maatalouden toimintamuodot ovat muuttuneet. Ja kaikki tämä on muuttanut maaseutua ja ei kaikilta osin paremmaksi. Ja meidän täytyy pitää kiinni omista metodeistamme, koska jos näin teemme, niin silloin voimme valvoa maitamme, alueitamme aivan kuten jo esi osasivat tehdä. Ja mitä tulee maisema kysymyksiin, tämä voisi olla myös matkailun kannalta tärkeä asia, niin vuoristoon ja muualle omien perinteidemme kautta voimme avata pieniä markkinarakoja ja tämä on hyvin tärkeä asia. Siihenkin haluan puuttua tällä mietinnöllä. Kiitos teille kaikille. Odotan teidän kommenttejanne ja tätä kautta sitten pyrin parantamaan yhteistä maan käyttöä. Me meidän täytyy pystyä säilyttämään omat maamme. Carlos Scotta, direi che possiamo... Kiitoksia Giancarlo Scotta. Nyt voimme lopettaa keskustelun tähän. Odotamme tarkistuksia ja sitten hyväksymme tämän mietinnön seuraavassa valiokuntamme kokouksessa joulukuun alussa. Ja nyt siirrymme viimeiseen esityslistan kohtaan, kohtaan kuusi. Maatalous, maatalous luonnonhaitta-alueella, erityinen terveystarkastus. Tämä on nyt ensimmäinen käsittely ja esittelijänä on Herbert Dorfman. Ja sitten käymme keskustelua, jotta saataisiin aikaan sellainen oma mietintö, jossa otettaisiin huomioon kaikki näkökohdat, myös ne, jotka tilintarkastustuomioistuin on ottanut esiin. Eli meidän täytyy muistaa heidän tuomionsa. Ja tietenkin myös vuoristoalueet kuuluvat näihin alueisiin. Nyt pyytäisin, että Dorfman käyttää puheenvuoron. Ah, puheenjohtaja korjaa. E, alkupuheenvuoron pitääkin Zona, joka on tehnyt yhteistyötä esittelijän kanssa. Rovat Zona. Allora? Donde sta? Donde sta? Zona. Herbert, dove? Missä hän onkaan? Ja Herbert. Eh, Pronto, grazie. Grazie per la precisione dunque. Kiitos puheenjohtaja. Eh, niin, ta- selvyyden vuoksi minä edustan täällä maatalouden pääosastoa ja meitä on pyydetty pitämään esitys tiedonannosta, joka koskee luonnonhaittakorvausalueita. Eli tekisin kyllä yhteistyötä parlamentin esittelijän kanssa, mutta edustan täällä komissiota. Minun tehtävänäni on kertoa teille tärkeimmistä tämän tiedonannon kohdista. Se on hyväksytty komissiossa viime huhtikuussa. Ja pidän esityksen, joka jakautuu kahteen osaan. Ensinnäkin käsittelen yleisesti sitä, miten tätä tarkistusta on tehty ja miksi ja kuinka pitkälle me päästeet. Ja sitten toisessa osassa lyhyesti kuvailen tärkeitä asioita, esimerkiksi uusia alueellisen jaon kriteereitä ja sitä, kuinka tästä kaikesta tehtäisiin entistä tehokkaampaa. Minulla on täällä PowerPoint-esitys, jonka olen laatinut. En tiedä, voinko sen täällä heijastaa ruuduille, valkokankaille, mutta jatkan kuitenkin niin En tiedä, oletteko saaneet tämän esityksen, mutta jos teillä on se, niin toisella sivulla näette luonnon haitta-alueet, heikommassa asemassa olevat alueet. Ne on tässä maantieteellisesti jaettu. Epäsuotuisat alueet, ja tätä koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa vuodesta 1975. Sitä sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin, vaikka se ei olekaan pakollista. Ja nykytoimet koskevat ainoastaan yhtä näistä kolmesta epäsuotuisista alueista, niin kutsutut epäsuotuisat välimuotoalueet ja vuoristoalueet ja erityisen epäsuotuisat alueet eivät liity nyt tähän tarkastukseen. Nyt puhumme siis epäsuotuisista välimuotoalueista, joita tässä tutkitaan. Niitä on kaikissa jäsenvaltioissa, paitsi Tanskassa, Maltalla ja Alankomaissa. Ja ohjelmakaudella, joka on nyt meneillään, eli 2007-2013, ne saavat yli 11 miljardia julkista tukea, eli noin 7,6 prosenttia kaikesta maaseudun kehittämiseen menevästä, menevistä rahoista tällä kaudella. Ja ne kattavat muut kuin vuoristoalueet epäsuotuisilla alueilla. Tässä ne ovat merkittyinä keltaisella ne edustavat noin 31 prosenttia 27 jäsenvaltion maanviljelyn alasta. Ja tätä tukea saavaa, saavat noin 7 prosenttia kaikista maanviljelyistä EU-ssa. Nyt siirryn seuraavalle kalvolle. Ja on sanottu, että tällä tarkistuksella on selkeät rajat. Emme halua ehdottaa uutta politiikkaa, vaan kehittää jo olemassa olevaa poliittista välinettä. Keskitymme määrittelemään nämä tukikelpoiset alueet ja sen, kuinka nämä tuet voitaisiin suunnata entistä paremmin ja tehokkaammin. Ja toistan, tämä ei siis kataa erityisen epäsuotuisia alueita tai vuoristoalueita. Ja täytyy olla selvää, että komission tavoitteena ei tässä asiassa ole se, että vähennettäisiin tai laajennettaisiin epäsuotuisten alueiden määritelmää, vaan se, että tämä määritelmä olisi entistä objektiivisempi ja avoimempi. Jotta ymmärrettäisiin nyt, mitä tässä ollaan tekemässä, on tutkittava luonnonhaittakorvausregimiä, järjestelmää. Se on muuttunut yhteisen maatalouspolitiikan myötä viime vuosina, jotta se sopeutuisi yhteiskunnan muutoksiin. Tämä politiikka syntyi siis vuonna 1975 ja viime vuosisadalla pyrittiin siihen, että luonnon varaiset alueet säilyisivät elinkelpoisina ja että ihmiset eivät muuttaisi maalta pois. Nyt halutaan korostaa maatalousmaiden säilyttämistä, luonnon alueiden säilyttämistä ja kestävää maan käyttöä ylipäätään. Tätä kehitystä täytyy tarkkailla YMP vuoden 2003 tarkastuksen valossa – ja vuoden 2007 maaseudun kehitykseen liittyvien päätösten valossa. Tuolloin tukipolitiikka muuttui ja tämä siirtyi kaksi kategoriaan, jossa pyritään luonnon alueiden säilyttämiseen. Täytyy kuitenkin tarkentaa myös se, että maankäytön ja ympäristön näkemysten lisäksi tässä ei ole kyseessä mikään kaksinainen, kaksinkertainen keino epäsuotuisille alueille. Tästä on hyötyä näillä alueille, koska silloin näitä ma- maanviljelyalueita ei hylätä, mutta tässä ei kuitenkaan puututa tiettyihin maanviljelijälle koituviin ympäristöhaittakuluihin. Eli on olemassa toisaalta suorat tilatuet ja toisaalta sitten viljely, liittyvät tuet. Nyt sitten niihin syihin, miksi tätä tarkastusta ollaan tekemässä. Täällä maatalousvaliokunnassa puhutaan erityisesti terveystarkastuksesta ja haluaisin sanoa, että tiettyjä patologioita, sairauksia tässä mallissa on löydetty. Ja komissio ja neuvosto ja tilintarkastustuomioistuin ovat hyvin pitkälti yhtä mieltä heikkouksista ja diagnoosista ja ovat sitä mieltä, että tätä järjestelmää täytyy muuttaa. Ja nämä epäsuotuisat välimuotoalueet on aikaisemmin luokiteltu erilaisten indikaattoreiden pohjalta. Jotkin indikaattorit ovat sosioekonomisia, kuten väestön tiheys tai keskipalkka, eivätkä ne enää sovi nykypäivään logiikkaan. Ja toiseksi sitten äh, jäsenvaltioiden kriteerit näiden alueiden määrittelemisessä ovat keskenään hyvin erilaisia ja nyt niitä on yli sata, yli sata erilaista luokittelukriteeriä ja tämän takia tilanne ei ole avoin ja tässä voi syntyä myös epätasa-arvoista kohtelua jäsenvaltioiden suhteen, johon myös tilintarkastustuomioistuin on puuttu, puuttunut. Ja korvaukset puuttuvat ja mitä tulee esimerkiksi väestön määrään, niin Virossa sovelletaan 15 ihmisen määrää per neliökilometri ja Saksassa taas 134 ihmistä per neliökilometri. Eli tässä ei enää tueta niitä, jotka eniten apua tarvitsevat. Mihin sitten haluamme puuttua? Joitakin ongelmia on jo saatu sivutettua, mutta kaikkein arkaluontoisin kysymys Eli näiden alueiden rajoittaminen on edelleen kesken. Tilintarkastustuomioistuin on pyytänyt, että nämä epäsuotuisat välimuotoalueet määriteltäisiin yhteisen kriteerein uudelleen. Ja samoin komissiolta on pyydetty ehdotuksia. Ja tältä pohjalta komissio on luonut asiantuntijaryhmän, joka on identifioinut kahdeksan mahdollista ilmastollista kriteeriä, joiden avulla nämä alueet voidaan määritellä. Nämä kriteerit liittyvät ilmastoon, maaperään ja esimerkiksi maaperän ja ilmaston yhteisvaikutuksiin. Ja nämä kriteerit on luetteltu teknisesti tässä tiedonannossa, joka löytyy myös tämän esityksen lopusta. Ja tämän teknisen työn pohjalta on käyty jäsenvaltioiden ja komission ja muiden sidosryhmien kanssa tiivistä julkista kuulemista vuonna 2007 ja on järjestetty satoja tapaamisia. Ja nyt on välttämätöntä, että jäsenvaltiot käyttäisivät tietokantojaan siihen, että ne simuloisivat sitä, mitkä vaikutukset näillä uusilla kriteereillä ja uusilla alueilla olisi. Tämä on hyvin arkaluontoinen luokittelu ja komissiolla on käsitys sitä, että tiedot eivät ole kyllin yksityiskohtaisia. Ja näin komissio haluaisi tiedot näistä simuloinneista ja tällä hetkellä teemme kansallisten asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä, jotta kaikki simulaatiot valmistuisivat tammikuussa niin, että komissio voisi sitten laatia vaikutusarvioinnin ja laatia sitä kautta konkreettisen ehdotuksen. Nykytilanteessa analyysi ja tiedot, joita meillä on, ovat johtaneet siihen, että näemme, että etu, joka tällä kahdeksan yhteisen kriteerin järjestelmällä on, ovat seuraavat. Tämä on selkeä järjestelmä, sillä on tukeva tieteellinen pohja, se on kaikkialla EU-ssa avoin, sillä voidaan puuttua erilaisiin luonnonhaittoihin, joita EU:ssa on, ja sillä pystytään myös voimakkaasti yksinkertaistamaan asioita, koska yhdellä kriteerilläkin voidaan jo luokitella luonnonhaitta-alue, ja nythän kriteereitä on yli sata. Jäsenvaltiot ovat vahvistaneet, että nämä kriteerit ovat valideja ja merkittäviä. Nyt meidän tulee odottaa jäsenvaltioiden simulointeja, jotta voimme sitten tehdä syvempää vaikutusten arviointia. Jos mennään pidemmälle kuin nämä kahdeksan kriteeriä. Tiedonannossa on yksi elementti, joka viittaa tuen kohdentamiseen ja siihen, että joissakin tapauksissa epäsuotuisten alueiden rajoittamista täytyy selkeyttää. joillakin tieteellisillä ja inhimillisillä toimilla ollaan päästy siihen, että huonoissa luonnonoloissakin maatalous on ollut tuottoisaa. Minulla on tässä joitakin esimerkkejä hyvin kuivilta alueilta ja siitä, kuinka kastelulla on päästy hyviin tuloksiin. Ja sitten alueet, joilla vettä on liikaa, salaojituksella voidaan saada aikaan hyvin tuotteensa maataloutta. Ja on myös alueita, joissa maaperä on hyvin köyhää, kivistä, mutta sielläkin oikein toimin on jo satojen vuosien aikaan saatu aikaan tuotteita, jotka voivat pärjätä markkinoilla. Eli jos tätä sovellettaisiin alueilla, joilla maatalous on jo hyvin tuottoisa, niin johtaisi siihen, että uskottavuus kärsisi. Eli tässä halutaan puuttua ainoastaan niihin alueisiin, joilla on tiettyjä erityishaittoja luokittelemalla nämä alueet erityisesti. Sitten kun epäsuotuisten alueiden kartta on saatu valmiiksi ja luotua, niin on olemassa myös mahdollisuus kanalisoida apu eri avunsaajien kesken niin, että niitä äh, tukia kohdennettaisiin esimerkiksi ainoastaan sellaisiin yrityksiin, jotka ovat jo suuressa vaarassa ja joiden toiminnan kautta voidaan päästä kestävän maankäyttöön. Sanoin, kuten jo aikaisemmin sanoin, ainoastaan 7 prosenttia maanviljelijöistä saa tällaista epäsuotuisen alueiden tukea luonnonhaittakorvausta korvausta ja tällä hetkellä me pohdimme mahdollisuutta arvioida EUn tasolla tukia niin, että tuen saajat käytäisiin läpi tapauskohtaisesti. Ja sitten seuraavat etapit työssämme ovat seuraavat. Odotamme ensi vuoden loppuun asti jäsenvaltioiden simulointeja ja jos seuraava komissio vahvistaa nämä toimet, nykyisessä komission työohjelmassa on ehdotus koskien näitä kriteereitä. Se on tarkoitus e- esittää ensi vuoden lopussa. Ja uskomme, että tätä kriteeristöä ei voida soveltaa ennen vuotta 2014 joten kun tämä astuu voimaan, niin sen pitäisi sopia yhteen uuden järjestelmän voimaan astumisen kanssa. Jos jotkin alueet menettävät epäsuotuisen alueen statukseensa, niin tämä voidaan tietää vasta siinä vaiheessa, kun olemme saaneet lisää tietoa. Ja ja tätä voidaan sitten tarkastella asteittaisen poistamisen kautta. Kiitos. Kiitoksia tästä esityksestä. Kuva on varsin selkeä. Nyt annamme puheenvuoron Herbert Dorfmanille ja sen jälkeen jäämme, äh, käymisten keskustelua. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös tohtori Zonalle tästä esityksestä. Kiitoksia yhteistyöstä viime viikkoina. Olen laatimassa mietintöä, jonka tulen esittelemään valiokunnalle. Tässä puhuttiin siis näistä epäsuotuisista välimuotoalueista ja niihin liittyvistä kriteereistä, niin että käytettäisiin ainoastaan ilmasto ja maantieteellisiä kriteereitä, ei enää sosioekonomisia kriteereitä. Nämä simulaatiot ovat äärimmäisen tärkeitä. Niitä odotetaan tammikuun loppuun mennessä kaikilta jäsenvaltioilta komissiolle. Ja ainoastaan tämän jälkeen voidaan nähdä, miten nämä tieteelliset kriteerit vaikuttavat näihin alueiden jakoihin. Haluaisin tuoda esiin ainoastaan joitakin kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä tässä mietinnössä, josta sitten keskustelemme myöhemmin. Täytyy pohtia sitä, ovatko nämä kriteerit oikeita, ovatko nämä kahdeksan kriteeriä riittäviä siihen, että tilannetta kaikkialla yhteisössä voidaan kuvata tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Sitten täytyy pohtia, ovatko käytetyt arviointikriteerit oikeita. Komissio pyytää, että yksi näistä kahdeksasta kriteeristä täytyy olla äh, sellainen, että se kattaa ainakin kaksi kolmasosaa tästä alueesta, joka olisi kyseessä. Ja samoin mielestäni täytyy pohtia myös sitä, Täytyykö ottaa mukaan kumulatiiviset kriteerit, jos haittakriteereitä on enemmän? Jos niitä lisätään yhteensä, niin kasvaako haitta silloin? Eli pitääkö niitä tällä tavoin lisätä toisiinsa vai eikö se ole välttämätöntä? miten komissio siis suhtautuu tähän kumulatiiviseen kriteeriin. Tohtori Zona jo totesikin, että ilmastollisiin kriteereihin liittyy myös se, että joskus tilanne on hyvin hankala ja joskus siitä voi olla myös suurta haittaa esimerkiksi olivin ja tai suurta hyötyä, siis jos ajattelemme olivin ja viinin viljelyä, jos maanperä on köyhän, niin siitä syntyy tiettyä hyötyä. Eli meidän täytyy saada tästäkin tietoa yksittäisiltä jäsenvaltioilta. Ja sitten vielä lopuksi Täällä puhutaan facing outista, asteittaisesta luopumisesta ja näiden alueiden uudelleen määrittelemisestä. Niitä ei ole tarkoitus vähentää, mutta ei myöskään lisätä niiden määrää. Jos alueita jää tämän ulkopuolelle, niin kuinka pitkä tämän facing outin tulee olla – jotta alueet voivat erota tästä alueesta sopivalla tavalla. Ja sitten aikataulusta. Ajatuksena olisi esitellä mietintövaliokunnassa joulukuussa tai tammikuussa, joten pyytäisin kaikkia kiinnostuneita kollegoita kantamaan kortensa kekoon, jotta mietinnöstä tulisi hyvä. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Garcia Edet. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajaa ja esittelijää heidän esityksistään. Ja aivan lyhyesti vain haluan esittää tässä yhden huolestuneisuuden aiheen, mitä tulee näihin muutoksiin, joita suunnitellaan komissiossa – poistettaisiin siis äh, mut kun taloudelliset kriteerit ja poistettaisiin ne alueet, joissa on varsin vähän asutusta. Mielestäni on olemassa sopimus monien tahojen kesken EU-ssa, että yksi suurista haasteista tällä hetkellä koko unionissa on väestöpakoja erityisesti tietyltä maaseutualueelta ja näin ollen en tiedä, missä määrin se, että poistetaan kriteerinä väestönvähäisyys voi vaikuttaa kielteisesti, kun haluttaisiin säilyttää väestöä näillä alueilla. He päivästä toiseen näkevät, että heillä on vähemmän mahdollisuuksia esimerkiksi nuorille. Näin on asetetaan tällä alueella ja siksi uskonkin, että meidän pitäisi miettiä tätä asiaa. Pitää katsoa, minkälaista karttaa tota, meille on suunnitteilla ja mitä, miten, voi, va, miten nämä muutokset voisivat vaikuttaa tilanteeseen. Ja kun ajatellaan jos voisimme hiukan saada kuvaa näistä ajatuksista, niin sitä mukaan voisimme laatia, pohtia, mikä on oma kantamme ja laatia kantamme. Mutta minua huolestuttaa se, että se olisi yksi näistä tämän hetken haasteista EU:ssa on juuri se, että halutaan säilyttää väestöä alueella, jotka päivästä toiseen menettävät väestöään ja nuoriso joutuu muuttamaan muille seudulle, niin en sitten kyllä tiedä, missä määrin tämä ehdotus vielä vaarantaa tilannetta entisestään. please have a floor. Prego. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös tästä tehdystä työstä. Nyt on mielestäni hyvä tilaisuus tarkistaa luonnonhaitta-alueita. Olemme tietysti tieto, tietoisia vaikeuksista, jotka liittyvät siihen, että määritellään luokittelukriteerejä. Se on kaikista hankalaa, mutta kuitenkin jää tämän yhteisen toiveen, että halutaan välttää maaltapako tästä syntyy tiettyjä epäilyksiä tämän suhteen. Miten voimme sitten korvata näitä lisäkustannuksia ja tuoton mm, mm tulonmenetyksiä? En, en tiedä, onko tässä hyvin mitattu, minkälaisia vaikutuksia tästä, näistä syntyy. Tässä on puhuttu paremmasta hallinnosta, avoimuudesta, olen samaa mieltä, mutta nämä rajoitukset, voivat vaikuttaa tämänhetkisille luonnonhaitta-alueille. Sitten on toinenkin riski, tästä selvästi jo puhui Rova Garcia. Jos unohdetaan sosiaaliset aspektit ja taloudelliset tekijät ilman, että otetaan huomioon niitä alueita, joilla ei ole muita vaihtoehtoja tuottaa, niin silloin varmastikin syntyy juuri se, mitä haluamme välttää, nimittäin väestöpako. Ja tämä vain pahentaa luonnonhaittaa tilannetta entisestään. Joten miksi em, me säältämme näitä objektiivisia sosiaalisia ja taloudellisia kriteerejä yhdessä muiden kriteereiden kanssa, kuten esimerkiksi ne, jotka liittyvät näihin luonteellisiin aspekteihin. Sitten tämä 66 prosenttia maas, viljelystä alueesta. Es excesivo criterio del 66 pitää ottaa siis nämä biofyysiset tekijät huomioon. Sitten yksi huolestuttava asia liittyy siihen, että suljettaisiin pois tästä luettelosta ne alueet, jotka ovat ylittäneet tuotannossa parantaa tilannetta, ne ovat kuitenkin ponnistelleet kovasti, jotta voisivat korvata näitä luonnonhaittoja, joita niillä on. Mutta ne luonnonhaitat eivät häivy mihinkään. Jossain vaiheessa on nyt tavallaan kuitenkin ylittää niitä, mutta var, va, varsin suurin kustannuksen, eikä näitä alueita saa tämän takia rankaista, jotka ovat ryhtyneet ponnisteluihin välttääkseen, pyrkäkseen ratkaisemaan nämä vaikeat tilanteet valtavin kustannuksin ja nyt niillä ei ole oikeutta enää mihinkään. Toisaalta uskon vilpittömästi, että pitää tulla selväksi sen, että että ei pidä jättää vuoristoalueita ulkopuolelle. Olen puoltanut syrjäisiä alueita ja saarialueita. On totta, että ne saavat erityistä kohtelua osakseen joillakin osin, mutta ei niitä pidä silti sulkea pois luonnonhaitta-alueista tai näistä keskiarvoista luonnonhaitta-alueista esimerkiksi vesitekijänä voi olla haittaava tekijä tai pysyvästi haittaava tekijä, joten pitäisi pohtia myös näitä kysymyksiä. Kiitoksia. Grazie a te. E adesso la parola. Kiitoksia nyt Albert Des. Ja, vielen Dank, Herr Voss. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Dorfmania siitä, että hän työstää tätä herkkää aluetta. Keskustelusta tulee varmasti vaikeaa ennen kuin löydämme järkevän ratkaisun. Komission suuntaan toteaisin, että meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä, koska ratkaisullemme täytyy saada tuki myös muualta. Itse olen Bayerista ja vuoristo alueilla. Meillä on oikeastaan kaikki korkeusalueet Bayerissa ja nykyinen tuki näille haitta-alueille on ollut varsin tehokasta. Tällä on päädytty, tai päästy siihen, että näillä alueilla pystyttiin tuottamaan varsin tehokkaasti. Eli meidän täytyy löytää yksinkertainen järjestelmä. Ja vaikka vaadimme oikeudenmukaisuutta, niin emme saa luoda sellaista järjestelmää, jossa, joka olisi liian byrokraattinen, vaan tarvitsemme sellaisen järjestelmän, jossa olisi eri kriteereitä, sata kohtaa, ja katsottaisiin sitten tiettyyn pistemäärän asti kattavuutta niin, että maataloustuotanto saadaan pidettyä näillä alueilla. On kaikkien etujen mukaista, että EUn varoilla ja yhteisrahoituksella löydetään sellainen järjestelmä, jonka kautta luonnonhaitta-alueilla ja vuoristoalueillakin tiukemmissakin kilpailuolosuhteissa pystytään edelleen harjoittamaan maataloustuotantoa. Grazie Albert. Kiitos Albert. Smith seuraavaksi. Thank you, President. I'd uh, start... Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että pääsin näin myöhään tänne. Valitettavasti joudumme usein olemaan kahdessa paikassa yhtä aikaa, siksi joudun tulemaan kesken komission esityksen. Kuitenkin tämä on aihealue, jota olen läheisesti seurannut erityisesti nyt luonnonhaittakorvausjärjestelmän muuttamista ja uudistamista, kun meillä on sekä vuoristoseutuja, syrjäisiä seutuja, että kaikkia muitakin luonnonhaittakorvauksen alaisuuteen tulevia seutuja, niin pidän erityisesti esittelijän tavasta käsitellä asiaa ja kuinka hän on kuullut, kuunnellut valiokunnan mielipiteitä. Olen huolissani sosioekonomisten kriteerien poistamisesta tämän paketin uudistamisessa, sillä LFAhan onhan on eksplisiittisesti sosioekonominen tukimenetelmä. Se tukee niitä kohtia Euroopan maatalousmaata, jossa muuten ei olisi maataloustuotantoa. Meidän pitää ylläpitää näillä harvaan asutuillakin syrjäisillä seuduilla kriittinen massa maataloustuotannon ylläpitämiseksi. Mielestäni tämä on sellainen politiikka, jossa kun sitä on kunnolla sovellettu, se on toiminut oikein hyvin. Ja syy, miksi katsomme nyt tällaista uudistamista LFAlle on, meidän on kohdattava se, että monet jäsenvaltiot ovat väärinkäyttäneet tätä, käyttäneet tätä sellaisena lisätukena eh, niillä alueilla, joilla ei ole kunnolla sovellettu yleensä maatalouspolitiikan muita tukialueita. Ja ne alueet, jotka kärsivät todella luonnonhaitoista, ovat epäsuotuisia alueita niin näillä alueilla pitää olla potentiaalia myös hyötyä tästä järjestelmästä. Se, että ylläpidämme maataloustuotantoa näillä alueilla on prioriteetti meille kaikille. Kiitos. Smith, José, José seuraavaksi. Oui, je crois que c'est un moment important. Niin, tämä on tärkeä hetki ja nyt todellakin on syytä puhua näistä kysymyksistä. On selvää tällä hetkellä, että monet tilat ja ja näytetään mm, palkan lisinä ja kaikki aluemuutokset muuttavat niiden ihmisten määrä, jotka voivat nauttia näistä tuista. Kuka tekee päätöksen siitä, että muutetaan luokitusta ja selitetään sitä siinä vaiheessa, kun on tuotantokriisi? Pitää tietenkin yrittää nähdä tässä oikeanlaista logiikkaa. Olen sitä mieltä, että että vielä ei ole huomioon yhtä seikkaa, nimittäin uudet alueet, joissa on sellaista on käytetty haitallista maatalouskäytäntöä, ajatellen intensiivistä maataloutta jollakin alueella, tai on kasteltu jollakin alueella, käytetty valtavasti pohjavettä ja on viljelty esimerkiksi maissia, ja kuitenkaan vaisivarat eivät tätä salli, olisi sallineet. Näistä alueista on nyt tullut haavoittuvaisia alueita, kun siellä pitää muuttaa tuotantoa. Siis tässä pieni ehdotus ehkä olisi paikallaan, nimittäin tuet tietyillä alueilla pitäisi liittää velvoitteisiin harjoittaa maataloutta, joka kunnioittaa maaperää ja myös luonnonolosuhteita ja sääolosuhteita. Tämä pitäisi olla velvollisuus maan, maanviljelyksessä tietyn tyyppisillä alueilla. Bene. Adesso chiudono gli... Nyt viimeinen puheenvuoro Luis Capula Santosille. No è manifestamente ora. Kiitos puheenjohtaja. Nyt ei ole oikea aika käydä tällaista syvää luotavaa keskustelua, mutta tämän iltapäivän keskustelu kyllä vaatisi tällaista syvällisempää analyysiä. Meillä on kaksi järjestelmää. Tilatukijärjestelmä SPS, joka hyödyttää alueita, joilla on enemmän, jotka ovat suotuisampia alueita. Se perustuu historiallisille kriteereille ja se suosii tuottavampia alueita. Ja sitten meillä on epäsuotuisten alueiden tuki, jolla pyritään kompensoimaan näitä luonnonhaittoja – Ähm, köyhemmillä maaperillä. Ja tämän toisen ryhmän pitäisi olla kunnianhimoisempi järjestelmä, koska puhumme kokonaan uudesta mallista maatalouspolitiikkaa. Tämän uuden mallin pitäisi sisältää koko järjestelmä monine muotoinen Seuraava osa keskustelua siksi, sen ei pitäisi olla pelkästään se, sellainen, että siinä toistetaan vain olemassa oleva malli. Kaikki tietävät, Italiassa yhdessä kuuluisessa kirjallisessa teoksessa sanottiin, että, e, että tätä pitää käyttää, että jotta olemassa oleva järjestelmä saadaan ylläpidettyä. Tämän pitäisi pohjata yhdelle pilarille, jossa on selkeät kriteerit, miten tukea myönnetään, tässä on nyt tuottavan alueen ja epäsuotuisan alueen välinen ero, ja sen pitäisi olla mielestäni elementtinä, ja meillä pitäisi olla laajempi keskustelu, kun katsomme tätä uutta mallia, eikä pelkästään yksinkertaisesti äh, rääpelöidä tätä olemassa olevaa mallia. Kiitän komissiota ja esittelijää panoksesta tähän keskusteluun mutta tarvitsemme vielä laajempaa, syväluotavampaa keskustelua aiheesta. Kiitos. Grazie Luis. Eh, Kiitos. No nyt puheenvuorona vuoraan pyytänyt vielä Hoffman komission edustajana. Thank you, Chairman. I will try... Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti yritän vastata näihin kysymyksiin. Ensinnä Aloittaisin sanomalla, että emme noin vain sitä faktaa, että tämä prosessi koskee vain keskimääräisesti huonoihin luonnonhaitta-alueisiin. Tämä ei, tämä ei tarkoita sitä, että tuki näille kahdelle muulle kategorialle olisi poissuljettua. Kyse on vain siitä, että tämä tarkistusprosessissa tarkastellaan alueiden määritelmiä sovelletaan vain näihin keskivyöhykkeisiin, erityisesti koska olemme sitä mieltä, ja tämän on vahvistanut myös muun muassa tilintarkastustuomioistuin, että mitä tulee vuoristoalueisiin ja erityishaitta-alueisiin, kuten saariin tai muihin haavoittuvaisiin alueisiin. Näiden näiden rajojen luokittelu ei ole mitenkään vaarassa, koska silloin yhtenäisemmin käytetään kriteerejä, kun määritellään nämä alueet. Tämä ei kuulu ollenkaan kysymykseen, siis vuoristoalueet on määritelty aivan oikein objektiivisiin kriteerein. Kriteereinä, kriteereinä ovat esimerkiksi korkeus. Me puhumme vain näistä keskimääräisesti vaikeista alueista. Sitten sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, nämä tekijät maaseutualueella ovat yksi päähuolista ja tavoitteista maaseudun kehityspolitiikassa. Kuten te tiedätte, maaseudun kehityspolitiikan puitteet on olemassa 14, ja on, siinä on mukana 14 eri toimenpidettä, ja monet niistä kiinnittävät huomiota taloudellis-sosiaaliseen tilanteeseen maaseutualueilla, mutta olemme sitä mieltä, että mitta ja välineet vähemmän suotuisilla alueilla eivät ole se toimenpide, joka voi, jolla voidaan taistella väestöpakoa vastaan ja sitä, että nämä alueet hylätään. Olemme siis sitä mieltä, että tuki viljelijöille, jotta he säilyttäisivät elinkeinonsa ja hoitaisivat maaperää luonnonhaitta-alueilla, niin tämä on oma kysymyksessä ja tarkoituksena on säilyttää maanviljelys näillä alueilla. Me maksamme viljelijöille näistä lisäkustannuksista, joita syntyy, koska viljely on kerran vaikeampaa näillä alueilla. Mutta tehän tiedätte, kun säilytetään maataloutta näillä alueilla, niin eihän se varmista sitä, että alueet ovat elinkykyisiä. Siinä tarvitaan vielä muutakin. Tarvitaan työllisyyttä, infrastruktuuria, niin kuin täällä on oikein todettukin, ja erityisesti ajatellen nuoria ihmisiä, samoin vanhojen pitää pysyä elämään näillä alueilla, heidän pitää voida saada laadukasta elämää, eikä heidän pidä hoputtaa kaupunkeihin. Mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että pitäisi käyttää väinettä hyväksi, joka koskee näitä vähemmän suotuisia alueita. Ja sen tarkoituksena on siis säilyttää maanviljelys, maanhoito näillä alueilla. Ja mitä tulee sitten taloudellis-sosiaaliseen tilanteeseen, niin pitää mennä pidemmälle vielä. Pitää käyttää myös muita välineitä, luoda työpaikkoja, kehittää työllisyyttä, pyrkiä parantamaan tilannetta elintarviketeollisuudessa missä tahansa, jotta vain voitaisiin pitää nämä alueet elinkykyisinä. Tämä on aika teknistä, niin kuin olette nähneet. Pyydän anteeksi, jos joskus on hiukan vaikea saada kaikkea näitä teknisiä seikkoja. Mutta y- meillä on vahvasti tässä intressinä saada loppujen lopuksi aikaan yksinkertainen järjestelmä, joka ei ole siis monimutkainen. Mutta niin kuin tässä olette jo nähneet, niin todellisuus kuitenkin vaatii tiettyä virittämistä ja joskus pitää ylittää vain se, että käytetään tiettyjä indikaattoreita tietyillä alueilla. Joten meidän mielestämme tämä järjestelmä, joka meillä on nyt kehitetty yhteistutkimuskeskuksissa, jotka perustuvat näihin biofyysisiin kriteereihin, on varsin hyvä pohja, mutta sitten meidän pitää sulkea pois alueita, joilla systemaattisesti enemmistö, enemmistöviljelijöiden kohdalla mitään estettä ja halle, koska on äm, äm, saloitusta ja kastelumahdollisuuksia, joten näillä alueilla pitäisi keskittää tai siis tässä tapauksessa pitäisi varoja keskittää niihin alueisiin, joilla tätä haittaa ei voida mitenkään korvata. Siellä, missä viljelijöillä todellakin on jatkuvia ongelmia harjoittaa viljelyitä, koska missään tapauksessa ne eivät voi muuttaa tätä haittaa toiseksi, eivätkä muuttaa tilannetta sellaiseksi, jossa tuotanto to- tapahtuisi yhtä suotuisissa olosuhteissa kuin normaaleilla alueilla. Sitten miten kumuloidaan näitä kriteerejä, ihan vain tiedoksi, voi olla tavallaan kolme erilaista haittaa vaikeutta alueella. Ja jos enemmistö viljely, suurin osa viljelyalaa kärsii näistä kolmesta, niin silloin sitä voitaisiin pitää epäsuotuisena alueena. Siis tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan yksi haitta tai yksi indikaattori, joka kattaa koko vaikeuden, vaikeuk- vaikeuksien kirjan. Voi olla erilaisia indikaattoreja, mutta ei voida sanoa niin, että, tai on vaikea sanoa, että täällä meillä on yksi haitta, joka koskee 50 prosenttia, toinen taas koskee 40 prosenttia, ja tämä kaikki yhdessä onkin 100 prosenttia samalla alueella. Se on hiukan hankala yhtälö täytyy myös tieteellinen kysymys, koska ihmiset, jotka ovat rakentaneet tämän järjestelmän, siis tiedemiehet ovat sanoneet, että joko te saavutatte tietyn vaikeuden tason, mitä tulee luonnonhaittoihin, tai sitten teillä ei ole mitään haittatekijää. Tässä vaiheessa olemme nyt, mutta luonnollisesti olemme konsultoimassa jäsenvaltioiden kanssa, samoin teidän kanssa olemme yhteydessä ja keskustelemme näistä jäljellä olevista kysymyksistä, jotta voimme selventää tilannetta Ehkä pitäisi myös kehittää eteenpäin sitä, mikä jo nyt on olemassa. Ja jäsenvaltiot voisivat sitten tätä kaikkea testata käytännössä. Kiitoksia. Bene, ringraziamo tutti gli inter... Kiitoksia. Kiitän kaikkia puheenvuoron käyttäjiä ja erityisesti komission edustajia. Tämä on oma aloite mietintö. Se tulee olemaan hyvin arvokas ja syvällinen, hyödyllinen onnea matkaan Herbert Dorfanille. Päätän istunnon tähän ja jatkamme huomenna kello 10